I start now. Good morning, everybody. It's not so much. Huomenta kaikille. Kaksi kollegaa, jotka paikalla ovat, kiitoksia, että olette. Aloitetaan kohdasta yhdeksän, aktiivisen ikääntymisen teemavuosi. Hannu, nuorimpana aloita. Kiitoksia. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Ja... Thank you, Mr. Chairman. Voisi sanoa, että Viime kerralla tätä käsiteltiin ensimmäisessä käsittelyssä, niin silloin parturin jälkeen ehkä näytin juuri nuorimmalta, mutta nyt hyvin valotun yön jälkeen ehkä olen vanhemman näköinen, mutta siitä huolimatta aktiivista ikääntymistä on tapahtunut näidenkin viikkojen aikana ja, ja yritän aktiivisesti ikääntyä tässä eteenpäin. Niin kuin todettua viime kerralla, ennen muuta tässä tämän elikäisen oppimisen ohjelma ja se mahdollisuus, että ihmiset ak- ikääntyessään olisivat aktiivisesti mukana kansalaisyhteiskunnan toimissa, kehittäisivät itseään. Sitä halusin erityisesti nostaa esille ja, ja painottaa, ja myöskin liikunnan merkitystä hyvään ikääntymiseen. Kun ensi vuosi on sitten ennen tätä aktiivisen ikääntymisen teemavuotta vapaaehtoistyön vuosi, niin myöskin tämä ikääntyneiden ihmisten alttius olla mukana vapaaehtoistyössä ja, ja, ja eri, erilaisissa kansalaisjärjestöjen ja eri, e, to, toiminnoissa. Sitä myöskin halutaan alleviivata ja rohkaista ihmisiä siihen, koska täytyy muistaa, että ikääntymisen myötä ihmiset ovat entistä kokeneempia ja toisaalta se hiljainen tieto – monesti ehkä äänekäskin tieto, mutta ennen muuta se hiljainen tieto, mitä he kantavat mukanaan, niin se olisi hyvä saada myöskin sitten siirrettyä seuraaville ö, sukupolville. Mutta niin kuin todettua, ennen muuta tässä omalta osaltani haluan kiinnittää huomiota siihen, että ihmiset ikääntyessään ottaisivat osaa erilaiseen koulutustoimintaan, pitäisivät huolta omasta henkisestä, fyysisestä hyvinvoinnista Ehkä hengellinenkin hyvinvointi voidaan tähän lisätä, jotta tulee tämmöinen kolmiulotteisuus. Teen sen ihan näin pyytämättä kristillisdemokraattien puolesta. Ja näin ollen olisi arvokasta se, että, että tota, ihmiset voisivat elää ehyttä ja kutsumuksen arvosta elämää ihan loppuun asti. Tämä on myös siinä mielessä aiheellinen keskustelu tällä hetkellä, kun niin kuin tiedätte, tiedätte, ikääntymisen ympärillä on eurooppalaisessa keskustelussa myös paljon tämmöisiä negatiivisia piirteitä johtuen siitä, että liian moni laskee ikääntymistä ja suurten ikäluokkien siirtymistä eläkkeelle vain pelkästään taloudellisten mittareiden kautta. Ja luonnollisesti me kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa, kun olemme ennen muuta huolissamme, että ennen muuta haluamme korostaa ihmisen ainutkertaisuutta ja arvokkuutta tämän niin, niin haluamme huolehtia siitä, että, että ihminen nähdään muunakin kuin vain ö, kustannuseränä tai, tai bruttokansantuotteen kasvattajana. Haluamme alleviivata ja korostaa nimenomaan ihmiselämän arvokkuutta, merkitystä ja, ja tärkeyttä ja sitä, että se voisi olla myöskin niillä niinä vuosina, niin kuin ikääntymisen vuosina myöskin, myöskin kaikilta osin täysipainosta. Arvoisa puheenjohtaja, Kuten varmaan arvannet, pystyisin jatkamaan tästä noin määrällisesti tai tuottamaan sanoja melko pitkään, mutta olen sitä mieltä, että jos nyt kuitenkin keskitytään laadulliseen lisääntymiseen tai, tai lisä, laadulliseen niin tämmöiseen <clears throat> lisäarvon tuottamiseen, niin siihen nyt ei kovin paljon ole tällä hetkellä juuri aineksia. Ja, ja sen vuoksi haluaisin lähteä tähän keskusteluun ja mielelläni ottaisin vastaan niitä ajatuksia ja ideoita, mitä mitä kollegoilla tähän asiaan on. Ehkä voisi lopettaa suomalaisen laulun, rakkauslaulun sanoihin. Pannaan noille tulkeillekin hiukan haastetta tähän aamuun. Kari Kuva laulaa kauniisti rakkaalleen laulussaan, kun he istuvat ja katsovat elämän iltaa ja aktiivista ikääntymistä. Hän riimittää sen näin. Rupsahda rauhassa rakkaani mun. Ja t- näinhän me itse kukin pikkuhiljaa kauniisti sitten rutsahdamme aktiivisen ikääntymisen kautta. Kiitos. Kiitoksia. Ihan vitsiä en saanut, kun tulkkaus tuli vähän myöhään Saksaan, mutta eh, kysyn tätä myöhemmin Hannulta, että mitä kaunista tässä lausussa oli. Joanna, tämä sukunimesi on niin vaikea. Sydavaska, mikä se? Skrzydlewska se on se nimi. <clears throat> Joanna. Jos se on ihan tyypillinen puolella, niin sukunimi vaikea ääntää. Mutta voitte aina kutsua minua Joannaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kollega Takkulan huomioista tästä lausunnosta. EPPn varjoesittelijänä haluaisin esittää omat huomioni. Ikääntyminen on siis luonnollinen prosessi, joka vaikuttaa eri vaiheisiin. Sanotaan, että onnellinen ihminen on se, joka joka vaiheessa elämäänsä pystyy hyväksyvään ajan kulumisen ja joka vaiheessa yrittää realisoida, toteuttaa itseään. WHO määritteli tämän ensimmäisen kerran 90-luvun alussa tämän käsitteen. Se osa- tarkoittaa osallistumista talous-, yhteiskunnallis-, henkiseen elämään, julkisiin asioihin. Myöskin otetaan mukaan fyysinen eh, kuntoilu ja työelämä. Tässä tulee mukaan monia asioita, jotka vaikuttavat etninen, alkuperä, asuinpaikka ja elämäntapa. Ikääntyvien joukossa on, pal- on eri terveysasteita ja eri riippuvuusasteita. Sen vuoksi meidän pitäisi miettiä, että kun määritellään ikääntyvä ihminen, niin pitäisikö käyttää lisää kriteereitä iän lisäksi. tuen tätä vapaaehtoistyön lisäämistä ikääntyneiden keskuudessa. 2011 onkin juuri pyhitetty vapaaehtoistyölle. Ja seuraava vuosi liittyy sitten ikäihmisten aktivoimiseen tällaiseen toimintaan. Jos ikääntyvät tekevät työtä nuorten puolesta, niin se olisi hyvä asia, mutta myöskin vapaaehtoistyö pakolaisten parissa, sairaaloissa, lastenkodeissa olisi tärkeä asia. Seuraava oleellinen asia on se, että ikääntymät ihmiset saataisiin mukaan elinikäiseen oppimiseen, jotta nämä ihmiset voisivat saada enemmän tietoa, osallistua aktiivisesti prosesseihin, jotka tapahtuvat heidän ympärillään, ympäristössä, johon he elävät, ottaa osaa siihen fyysisesti, fyysisesti, ja intellektuaalisesti. Puolessa minun maassani, josta olen kotoisin, on hyvin populaaria niin kutsuttu ikäihmisten yliopisto. Sillä pystytään saamaan ikä- ikäihmisten tietoja laajennettua. Ja sitten he pystyvät käyttämään paremmin kulttuuri, terveys ja palveluja hyväkseen ja sitten yleensäkin voivat osallistua ympäröivään elämään aktiivisemmin. Konkreettisella tasolla ikääntyvät ihmiset opettelevat tietokoneita kieliä, kokkaamista kansainvälisessä keittiössä, esimerkiksi jotain tanssikursseja voi olla. Tällaiset yliopistot toimivat tavallisten yliopistojen puitteissa, tai sitten tiedettä popularisoivien yhdistysten puitteissa kirjastoissa, tai yhteiskunnallisen sosiaalisen avun keskuksissa. Ne ovat hyvin suosittuja, mutta ne tarvitsevat rahoitustukea kehittyäkseen edelleen. Sen vuoksi ikääntymisen e, ikäänty, aktiivisen ikääntymisen teemavuonna täytyy erityisesti tukea ja informoida sellaisista mahdollisuuksista, joita antaa ohjelma Grundvik-ohjelma. Haluaisin painottaa enemmän sitä, että ikääntyvien ihmisten keskuudessa tuetaan urheilua ja että voidaan osallistua kuntoilutoimintaan paremmin. Tässä erityisvastuu on paikallisviranomaisilla, joiden täytyy äh, pyrkiä siihen, että ikääntyvät ihmiset pääsevät käyttämään julkisia urheilupaikkoja. Ja heidän täytyy puhua näistä liikuntamahdollisuuksista ikääntyvien ihmisten keskuudessa. Kun puhutaan kuntoilusta, ei voi unohtaa myöskään terveyttä. Käyttäkäämme vuotta 2011 siihen, että tuetaan myös sitä, että päästään käyttämään terveyspalveluja, että niitä päästään käyttämään samalla tavalla kuin muutkin myös ikääntyvät ihmiset jotta ikätyötymykset pystyvät täysmääräisesti toimimaan, tarvitaan kuntoilua. Ikääntyvä väestö on ilmiö, jossa tarvitaan koordinoituja toimintoja kansainvälisellä tavalla, kansallisella tasolla, paikallisella tasolla ja alueellisella tasolla. Erityistä huomiota täytyy kiittää huomiota syrjäytyneisiin ja köyhiin ja maaseudulla asuviin ihmisiin. Täytyisi varmistaa se, että ikääntymisen yhteydessä ikääntyvät ihmiset voisivat olla terveitä, he voisivat tuntea turvallisuutta ja voisivat osallistua aktiivisesti talous-, kulttuuri- ja yhteiskuntaelämään. Meidän täytyy käyttää hyväksi tämä vuosi, jotta voidaan rikkoa stereotypioita, joita liittyy ikäänty- ikääntymiseen. Ikääntyvillä ihmisillä on paljon tarjottavaa perheidensä, perhe, perheillensä ja järjestöissä ja paikallisessa toiminnassa. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että sen keskustelun lisäksi jota käydään esimerkiksi sosiaalituesta, eläkereformeista, terveydenhoidosta, että ikääntymisen yhteydessä myöskin painotettaisiin heidän panosta ja hyötyään yhteiskunnalle, joka tulee heidän kokemuksestaan. Kiitoksia. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Kiitoksia kollega Takkulalle selkeäsanasta esittelystä. Tiedän, että hänen puheen partensa on usein runollinen, mutta se kätkee rautaisen asian. Kun hän oikein tunteelliseksi heittäytyy, niin ei ole kuivaa silmää missään, missä hän puhuu. Mutta pari tärkeää asiaa on työurien pidentäminen. Se on meidän Euroopan kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeää, että, että saataisiin työuria ehkä tuonne 68 kieppeille pidennettyä niillä ihmisillä, joilla on työkykyä ja työhalua. Ei pakolla kaavamaisella eläkeijän nostolla, mutta kannustimella positiivisuuden ja myönteisyyden kautta. Ja sitten toinen asia, ikäihmisten eh, varttuneiden, ei ole kysymys vanhoista ihmistä, ovat varttuneita ihmisiä. Elämän kokemus. Jos ei, ole, eh, ei auta vaikka on kuinka paljon tietoa, jos ei ole ymmärrystä. Ja meillä on Suomessa tällaisiakin asioita, kun on paljon valitettavasti hajonneita perheitä ja perusarvot ovat monin tavoin hapertuneet. Kovasti taistelemme Hannun ja muidenkin kanssa, että näin ei kävisi, mutta näin kun on paljon käynyt, niin esimerkiksi päiväkodeissa tulee mummoja ja vaareja sinne, koska nuorilla lapsilla ei ole sellaisia, kun ei tiedetä, kuka se niistä kuudesta voisi olla. Ja, ja tämän kautta niin tämä vapaaehtoistoiminta niin on myös tärkeää tältä osin. Ja, ja tämä on tärkeä. Meitä väitetään harmaantuvaksi ää, saarekkeeksi maailmassa, mutta siihenkin kyllä keinot löytyy, mutta meidän täytyy ikäihmisistä pitää huoli. huoli ja, ja tämä on tärkeä hyvä raportti ja Hannu on ihminen, joka kuuntelee, niin tehdään hyviä ideoita ja lisäyksiä, niin saadaan tästä jotain hyvääkin tästä Euroopan unionista. Vielen Dank. Yeah. Kiitoksia. Niin, emme me varmaankaan voi tätä iso vanhemmuusasiaa ainakaan, mutta sitten Rova Senalova, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mrs. Chair. Kiitoksia, rova puheenjohtaja. Meillä ei ole Tsekin tai Slovakinkaan tulkkausta täällä, joten teen nyt parhaan ja puhun englantia. Aivan ensiksi haluan tietenkin kiittää herra Takkulaa hänen lausunnostaan. Olen hyvin pitkälti hänen kanssaan samaa mieltä. Erityisesti tämä työn, kulttuurin, urheilun merkitys, elinikäinen oppiminen ja myös teknologioiden käyttö ja sen tukeminen. Kaikki tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Pari huomiota kuitenkin. En halua toistaa kaikkia näitä tosiasioita, jotka jo on kuultu, mutta minun mielestäni on aika tärkeää ajatella ikääntyneiden merkitystä, ajatellen heidän tietoaan, kokemustaan, eikä tätä tarvitse millään lainsäädännöllä säännellä minun mielestäni. Joskus tuntuu siltä, että meidän täytyy jotenkin oikeuttaa heidän läsnäolonsa tai olemassaolonsa. Minusta tämä on aivan naurettavaa. Eli näin ollen haluaisin tätä asiaa ehkä vielä korostaa. Ja toiseksi Takkula tuossa mainitsi, mitä tulee rahoitukseen tai varojen saamiseen näitä kampanjoita ja toimia varten, niin me kaikkihan tiedämme, että komissio – ehdotuksessaan ei etsi omaa erityistä rahoitusta, vaan haluaa rahoittaa tämän hallintobudjetista ja eri ohjelmien kautta jo olemassa olevan rahoituksen kautta, mutta olen samaa mieltä Takkulan kanssa siitä, mitä hän aiemmin totesi, että erityisesti nyt kun on kovat ajat ja paljon budjettileikkauksia, niin Esimerkiksi Tsekis, Tsekin tasavallassa kyllä on nähty, että budjettileikkausten kohdalla kulttuuri on aivan ensimmäisenä tulilinjalla, joten siitäkin syystä minusta olisi hyvin tärkeä tämä tärkeä tavoite muistaa mielessämme, kun aktiivisen ikääntymisen teema vuodesta puhumme, mutta tiedän, että että tästä on jo keskusteltukin. Ja kiitos todella tästä avustuksesta. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Raakin. Äh, Thank you. And I commend, uh, Mr. Tak- Kiitoksia ja onnittelen herra Takkula hänen tekemästään työstä tällä alalla. Minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että varmistamme mahdollisuudet ihmisille, jotka ikääntyvät pysyä mukana yhteiskunnassa ja antaa oman panoksensa. Oli kyse sitten työllisyydestä tai vapaaehtoispalveluista tai mistä tahansa. He voivat tehdä ison, antaa oman ison panoksensa. Eilen puhuin esimerkiksi kansalaismuseon ystävien kanssa. He ovat suuria museon kannattajia ja auttavat myöskin varojen hankinnassa ja innovoivien ideoiden tuottamisessa ja auttavat myöskin sukupolvien välisien yhteyksien luomisessa. Joten tämä on suuri mahdollisuus siirtää tietoa sukupolvelta toiselle ja heitä täytyy kuunnella sen takia. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Minä kuulun niihin, jotka ovat jo työskennelleet 68 ikävuoteen asti ja jotka aikovat tässä kyllä vielä ainakin seuraavat kolme vuotta työskennellä ja työtä jatkaa, niin olen sitä mieltä, että tämä aktiivinen ikääntyminen on täysin mahdollista ja myös tarpeen. Ja toivoisin, että muutkin näin ajattelisivat. Ehkä haluaisin, Hannu, minäkin lisätä jotain. Viime keskustelussahan jo sanoin, että tämä kohta, missä sinä sanot, missä minulla tämä nyt onkaan, niin tarkistus kaksi, missä puhut vapaaehtoistyöstä, siis ikään vapaaehtoistyöstä, niin haluaisin että tässä viitataan tähän niin kutsuttuun senior service asiaan, mitä oikeastaan mielestäni tarvitsisimme mitä me, meistä vielä monet voisimme tehdä, että esimerkiksi naapuruuspolitiikassa, laajentumuspolitiikassa, kehityspolitiikassa äh, tekisimme työtä, koska tietoa ja taitoa on paljon. Ähm, monet ihmiset, jotka ovat johtajia, jäävät yhtäkkiä eläkkeelle ja sanovat, että oikeastaan minulla voisi olla paljonkin annettavaa, ainakin niissä maissa, jotka eivät vielä ole niin kehittyneet. Eli ehkäpä tämä senior service käsite mahdollisuudet kehityspolitiikassa, naapuruuspolitiikassa voitaisiin tänne vielä saada mukaan. Voi kyllä itsekin tehdä tarkistuksen. Tämä olisi mielestäni tärkeää. Ja tämän lisäksi haluaisin, että tekstissä Grundvik-ohjelma ilmestyisi jossain. Täällä puhutaan kyllä elinikäisestä oppimisesta ja sen suhteenhan Grundvik-ohjelma juuri antaa merkittävän panoksen, aivan ihanan panoksen, ihana ohjelma. Ja tätähän me juuri toivoisimme, että ikääntyvilläkin ihmisillä olisi mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen esimerkiksi IT-asioissa ja muissa. Jos sinä et tätä asiaa saa sinne mukaan, niin ehkä minä sitten teen tarkistuksen. Mutta tämä oli erinomainen juttu. Haluaisitko sanoa vielä jotain, Hannu? Ole hyvä. Anno, anno die, die Kommission zuerst. Ei kun komissio ensin. Komissio ensin. Commission wants to... Kuka sieltä komissiosta haluaa käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä vaan. Thank you, Madam Chair. Um, also on the, maybe on the, um, on the conflict program. Kuntariko-ohjelmasta 2008 vuoden jälkeen on kohta, josta rahoitetaan ikääntyvien ihmisten vapaaehtoistyötä 1,5 miljoonaa euroa. Ja tässä palataan myös siihen, että ei ole erityistä budjettia, niin halutaan todellakin käyttää olemassa olevia rahoitusmahdollisuuksia hyväksi. Ja on monia ohjelmia, jotka voivat rahoittaa ikääntyvän aktiivisen käytössä lisättyviä projekteja. Rahoitetaan myös erityisiä tapahtumia, jotka liittyvät tähän teemavuoteen, avaustilaisuus, päättämistilaisuus, olemassa olevista budjettikohdista. Rahoitusta on olemassa tälle teemavuodelle ja mielestämme voimme tarjota tarpeeksi resursseja, jotta olisi todellakin paljon toimintaa, mutta panen merkille tämän vointin tässä näistä leikkauksista ja kansallisista budjeteista. Tietysti voi olla vaara, että kun ei ole erityistä budjettia, niin jäsenvaltiot joiden täytyy sitten yhteisrahoittaa näitä toimia, saattavat olla taipuvaisia siihen, että näitä aktiviteetteja olisi niin paljon, mutta tällä viikolla ensimmäinen kokous kansallisten koordinaattorin kanssa Brysselissä. Ja puolet heistä, puolet koordinaattorista on jo nimitetty ennen kuin virallisesti hyväksyttiin teemavuosi, koska mitä aiemmin valmistaudutaan, sen parempi. Ja nyt sitten aletaan pitää näitä kokouksia kansallisten sidosryhmien kanssa, jotta voidaan olla valmistautuneita ajoissa ja järjestää niin paljon toimintaa kuin mahdollista. Hanu. <clears throat> Arvoisa puheenjohtaja, kun lopetin äskeisen puheenvuoroni laulun sanoilla, niin kyllä nyt kun kuuntelin Ruva puheenjohtajan puheenvuoroa, niin on pakko todeta, että tähänkin sopisi suomalaisen laulun sanat. Sen laulun nimi on Doris. Erittäin tunnettu ja se Kertosäkeistö menee niin, että Doris, Doris, sä veit minun sydämeni. Eli olen, olen kanssasi täysin samaa mieltä, olen valmis tekemään tuon, tuon lisäyksen, minkä, minkä tuohon esitit. Ehkä kun mulla on kitara, mä voin esittää se, mutta no niin. Kun tuon, e, olen, olen tuota, valmis tekemään tuon lisäyksen siihen. Ja muutenkin sanon näin, että erittäin fiksuja ajatuksia tässä ja hyviä ajatuksia tuli tämän valiokunnan jäseniltä, että tuntuu siltä, että olemme tai olette ikääntyneet kypsästi ja aktiivisesti. Joten minusta tuntuu, että jos me tältä pohjalta mennään eteenpäin, kiitän näistä tarkistuksista ja tarkistusta vielä, tarkistuksia vielä voi tehdä, niin tuota, me saadaan tästä ihan hyvä, hyvä mielipide. Ja yksi pieni asia, kun viimeksi puhuin hiukan siitä budjettiasiasta, sitähän tänne ei ole leivottu nyt sisään johtuen siitä, että että varsinaisen valmistelijan, eli Kastellerikas puhuttiin, ja hän on luvannut ottaa sen ihan omaksi huolekseen, ja me keskitymme vain tähän omaan koulutus- ja kulttuurivaliokunnan niin toimialaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Määräaika tarkistusten jättämiselle on yhdeksäs tätä kuuta eli ensi viikolla. 9. joulukuuta kello 12. Kiitokset Hannu ja kiitokset kollegoille. Nyt siirrymme kohtaan 10. Nuoret liikkeellä. Youth on the Move. Aloite nuorten potentiaalin vapauttamiseksi tavoitteena älykäs, kestävä ja osallistuva kasvu Euroopan unionissa. Eikä mitä raha. No niin, herrat Sver, olkaa hyvä. Hvala lipa, hvala lipa, gospa predsjednica. Um, Kiitoksia. Vsi ljudje smo mladi. Eh, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Niin täytyy sanoa ensin, että jokainen on nuori. Minun pointtini on se, joka on itse asiassa ihan luontaista jatkoa sille, mitä tuossa herra Takkula edellä totesi. Me olemme kaikki nuoria, mutta ero on siinä, että jotkut ovat vähän enemmän nuoria, jotkut ovat vähän vähemmän nuoria. Joten lisäisin jotakin tuohon edellä puhutun asiaan. Nimittäin minusta tuntuu, että joka ikiselle ikääntyvälle henkilölle on tärkeää saada mahdollisuus jatkaa tavoitteidensa toteuttamista ja, ja inspiraationsa toteuttamista, mutta myöskin laajemmin ottaen yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että ikääntyvät otetaan mukaan toimintaan ja osallistetaan. Ja sen takia meidän täytyy pitää ihmiset aktiivisina riippumatta heidän iästään. No sitten tästä Nuoret liikkeellä Youth on the Move-aloitteesta. Haluaisin kiittää valiokuntaa siitä, että olen saanut mahdollisuuden raportoida tästä hyvin tärkeästä aiheesta. No, rahoitus voi olla ongelma, mutta palaan siihen hieman myöhemmin. Ihan alun alkaen olin hieman epäileväinen tämän suhteen. Mietin, että onko tämä nyt sitten lippulaiva-aloite vai yksi lisää äh, aloite vaan, joka jää tyhjiksi sanoiksi paperille. Olen tutkinut nyt aloitteen tavoitteita tarkkaan ja olen huomannut, että tämä lippulaiva-aloite on todellakin hyvin tärkeä seuraavan kymmenen vuoden aikana ja erityisesti mitä tulee Euroopan 2020 strategiaan ja sen tavoitteisiin. Sanoisin nyt ensiksi hieman jotakin ajatusten vaihdosta tämän aloitteen tiimoilta. Aloite koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen keskittyy koulutukseen ja toinen keskittyy nuorten työllisyyteen ja työmahdollisuuksiin. Ja tietenkin työllisyyttä käsitellään työllisyysasioista vastaavassa valiokunnassa. Ja tietenkin meidän lausuntomme liittyy myös siihen, tai anteeksi, niin lausuntomme. Mikä on sitten tämän aloitteen päätavoite? Se on se, että nuorille annettaisiin sellaista tietoa ja osaamista, joka auttaisi heitä pääsemään työmarkkinoille. Ja tämä on hyvin tärkeä asia työmarkkina- ja koulutusjärjestelmän uudistuksessa tulevina vuosina. Aloite aloitteella ei ole mitään erityistä omaa budjettikohtaansa yleistalousarviossa, mutta tähän on kaksi syytä, näin minusta näyttää. Ensinnäkin aloite koskettelee tämänhetkisiä tai koskettaa tämänhetkisiä hankkeita, jotka ovat jo meneillään ja jotka saavat rahoitusta asianmukaisista budjettikohdista, joten komissio ja sen henkilökunta ja sen yksiköt varmistavat, että nämä budjettierät käytetään edelleen näihin tarkoituksiin. Sitten kysyin komissiolta, kysyisin komissiolta tässä jo oikeastaan, että mikä ero on tämän lippulaiva-aloitteen ja sitten taas elinikäisen oppimisen aloitteen välinen ero? Ovatkohan nämä nyt hieman päällekkäisiä aloitteita? Koska elinikäinen oppiminen hän on aloite, jossa on ihan oma rakenteensa ja omat varansa, ja se aloite on ollut jo käynnissä. No sitten taas tämä lippulaiva-aloite, tämä Youth on the Move, nuoret liikkeellä, on kuitenkin sellainen, että se näyttäisi ikään kuin tällaiselta raikkaalta uudelta tuulelta, joka puhaltelee niiden mastoon ja, ja purjeisiin, jotka yrittävät viedä sitä eteenpäin, mutta liekköhän tämä tuuli riittävän voimakas? Tämän aloitteen tasoa ehkä pitäisi eh, nousta korkeammalle painoarvotasolle tuolla eurooppalaisessa agendassa. Jos kyseessä on todella lippulaiva-aloite, joka on osa EU 2020-strategiaa, niin sen takia minusta tämä olisi vielä tärkeämpää. Eurooppa 2020 strategia on sellainen, että sillä on hyvin tärkeä päätavoite, eli älykäs, kestävä ja osallistava kasvu. Ja tiedämme, että yksi tavoitteista on myös parantaa aktiivisen kansanosan työllistyvyyttä 68 prosentista pitkälle ylöspäin ja että osuus kansan, bruttokansantuotteista olisi kolmen prosenttiin asti aina. Ja tarkoitus olisi erityisesti yliopisto-opiskelijoiden osuutta lisätä 31-40 prosenttiin ja vähentää koulupudokkuutta alle 10 prosentin. Tällä hetkellä se on noin 15 prosenttia. No sitten vielä yksi päätavoitteista on vähentää köyhyydestä kärsivien määrää 80-60 miljoonaan ja niin edespäin. Näitä tavoitteita löytyy. Kun nyt puhutaan nuorista ja otetaan huomioon talouskriisi, joka on käynnissä, niin työttömyysaste nuorten keskuudessa on suuri ongelma. Se on kasvanut 20 prosentista 21 ja kyseessä on 5 miljoonaa nuorta, jotka ovat vailla työtä ja se on tuplaten se, mitä ihmisiä on koko Sloveniassa. No sitten Monten raportti. Muistan, että siinä sanotaan, että jopa talouskriisin aikana, kun talouskasvu on negatiivista, on silti työpaikkoja, joihin ei löydy tekijöitä. Ja toisaalta meillä on paljon nuoria, jotka ovat työllistettävissä kun ottaen, otetaan huomioon, minkälainen koulutus heillä on. Eli kun tällaisia aukkoja ja epäsuhtia on, on kysyttävä itseltään, onko kaikki nyt ihan kunnossa koulutusjärjestelmämme kohdalla. Ja meidän on korostettava, että nämä järjestelmät ovat epäasianmukaisia Euroopan unionissa. Ja sen takia kaikenlaisia tällaisia aloitteita tarvitaan, jotta koulutusjärjestelmät olisivat paremmin mukautuneita työmarkkinoiden tarpeisiin. Tämä tietenkin tämä liittyy nuorten liikkuvuuteen ja heidän vaatimuksiin ja sitten myöskin toisaalta yhteiskunnan vaatimuksiin. No, tämä aloite ei keskity pelkästään oppimisen liikkuvuuteen, vaan se sisältää myöskin työmarkkinaulottuvuuden ja työmarkkinoilla liikkuvuuden. Täytyy korostaa tässä kuitenkin, että aloite ei keskity pelkästään oppilasvaihtoon tai vapaaehtoistyöntekijöiden vaihtoon tai opiskelijoiden tai professorien vaihtoon, vaan itse asiassa se antaa tällaisen rinnakkaisen mekanismin, jolla voidaan parantaa koulutuksen laatua, kunkin yksilön koulutuksen laatua, joka sitten taas voi vahvistaa nuorten ihmisten toiminnan kulttuurisen toiminnan eurooppalaista ulottuvuutta. Eli yhtäältä mitä täytyy tehdä koulutusjärjestelmien suhteen ja työmarkkinoiden suhteen on se, että ne täytyy tuoda lähemmäs toisiaan. Kymmenen tointa on sisällytetty tähän lippulaiva-aloitteeseen. Jotkut niistä ovat sellaisia, että niissä on vielä parantamisen varaa, sanotaan näin. Jotkut projektit ovat käynnissä jo ja jatkuvat entisten projektien ö, siipien suojissa. Meillä on Euroopassa jo olemassa esimerkiksi ja ECTS-järjestelmä, jolla, jolla yliopisto-opintojen vastaavuutta voidaan ö, tarkkailla. Ja Tämä on ollut käynnissä jo noin kymmenen vuotta. Ja me usein puhumme Bologna-prosessista, Bolognan prosessista ja näytämme rajoittavan sen vaikutuksen pelkästään koulutukseen, mutta se tarkoittaa enem, jotakin muutakin. Meidän täytyy jotenkin onnistua siirtämään tämä Bologna-efekti alemmille tasoille koulutusta, ei pelkästään korkeakoulutukseen. Eilen puhuttiin siitä, että 2020 50 prosenttia kaikista ammateista ja työpaikoista ovat siinä tilassa, että niihin joudutaan ottamaan toisen asteen koulutuksesta valmistuneita työntekijöitä. Vain 20 prosenttia työpaikoista vaatii yliopistotason koulutusta, joten tämä rakenne tulee muuttumaan paljon enemmän kuin mitä me olemme, olimme ajatelleet silloin, kun tämä uudistus käynnistettiin. Eli kyseessä ei ole pelkästään korkeakouluuudistuksen tarve, vaan kaikki, kaikki koulutuksen tasot vaativat uudistamista ja parantamista. En nyt mainitse kaikkia niitä toimenpiteitä ja toimia, mitä tähän aloitteeseen liittyy. Kehityn, keskityn vain joihinkin. Esimerkiksi verkkosivut nyt sitten perustetaan sen tiimoilta. ne omistetaan nuoret liikkeellä aloitteella. Sitten työllisyysalueella on oma ver ja sitten taitojen seuranta eurooppalaisella tasolla. Ja sitten liikkuvuustilanne sisällytetään tällaiseen tuloskorttiin, joka sijaitsee tietokannassa. No sitten Euroopan investointipankkia pyydetään tarjoamaan lainoja, joilla pystyttäisiin lisäämään nuorten liikkuvuutta. No, liikkuvuuden ongelma nuorison keskuudessa ei liity pelkästään kielitaidon puutteeseen, vaan ennen kaikkea varoituksen puutteeseen, rahoituksen puutteeseen. Hyvin usein on niin, että ne nuoret, jotka tulevat vähemmän kehittyneistä Euroopan unionin osista, kärsivät varojen puutteesta. Ja sen takia he eivät liiku niin paljon kuin he voisivat. Ja sen takia EIP ja sen myötävaikutus voisi olla aivan ensiarvoisen tärkeää, jotta tätä aloitetta voitaisiin edistää. Tulevaisuudessa komissio laatii oman yliopistoiden arviointi- tai rankkausjärjestelmänsä. Tämä järjestelmä olisi ollut tarpeen jo pitkän aikaa sitten, koska hyvin usein meillä on aivan naurettavaa tietoa tiettyjen oppilaitosten suoritustasosta. Ja jos meillä olisi jonkinlainen tällainen virallinen yliopistojen rankkausjärjestelmä, se olisi hyödyllinen. Yliopistot yliopistoja ei voi rankata pelkästään yhden tai kahden jostain hatusta vedetyn kriteerin perusteella. Ja tässä minun mielestäni komission täytyy tehdä vielä aika paljon työtä. No sitten tämä Nuoret liikkeellä kortti-projekti. Tässäkin meidän täytyy kysyä itseltämme, kannattaako todella kehittää tälle alalle ihan oma korttinsa, koska meillä on jo olemassa opiskelijakortit, meillä on jo europassi, ja ehkäpä tämä Youth on the Move voitaisiin sulauttaa, tämä kortti voitaisiin sulauttaa muihin kortteihin. Tai itse asiassa peräti kaikki kortit voitaisiin sulauttaa yhdeksi ainoaksi kortiksi, koska tekniset mahdollisuudet siihen jo on. No sitten toisaalta me olemme hyvin tärkeän aloitteen edessä, vaikkakaan sillä ei ole omaa budjettikohtaansa. No kuitenkin aloitteen menestys riippuu rahoituksesta. 2020 vuoden loppuun mennessä, tämän rahoituskehityksen loppuun mennessä, emme pysty saamaan aikaiseksi uusia rahoituslähteitä, mutta ehkäpä sitten 2013, kun tämä rahoituskehys päättyy, voimme sitä harkita. Tietyt tärkeimmät ohjelmat, esimerkiksi Erasmus, Grundtvig ja Marie Curie-ohjelmat ja muut, ovat sellaisia, että haluan kysyä, että rahoitetaanko niitä tulevaisuudessa – riittävästi, jotta voitaisiin liikkuvuutta lisätä. Komission puheenjohtaja usein sanoo, että vuonna 2020 kaikki nuoret EU:ssa tai kaikkien heidän pitäisi olla siinä tilanteessa, että he pystyvät opiskelemaan ulkomailla. Kuitenkin tämä tarkoittaa hyvin suurta määrää nuoria ihmisiä, ja kun otetaan huomioon, että tiettyjä budjettikohtia on taipumus lisätä, niin ei voi olla kovinkaan optimistinen tämän aiheen lisävaroituksen suhteen. No kuitenkin jäsenvaltioissa opiskelija- ja oppias, oppilasvaihdon määrää pitäisi lisätä merkittävästi, jos halutaan lisätä laatua ja parantaa koulutus, eurooppalaisten koulutusjärjestelmien eurooppalaista ulottuvuutta. No, tämä nyt olisi ikään kuin johdanto tähän aiheeseen. Korostan kerran vielä, että tämä on todella tervetullut aloite. Se tuo uusia raikkaita tuulia koko koulutusjärjestelmän ajatteluun. Kiitoksia. Hello, Kykät. Mange tak, formand. Uh, undskyld, jeg øh, sådan uh, trænger mig på som anden. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen pahoillani, että tässä nyt ängin puhujalistalle heti toisena, mutta Totesin kuitenkin, että tämä aloitemietintö on aika hankala ja näistä tavoitteista nyt varmasti kaikki olemme yhtä mieltä sen suhteen, että tämä on merkittävä haaste ja meidän on tähän haasteeseen tartuttava. Ja tässä olen hyvin pitkälti esittelijän kanssa samaa mieltä esimerkiksi näistä ikäkysymyksistä. Mutta yksi asia ehkä nousee esiin, nimittäin yhteistyö yritysten ja talouselämän kanssa. Kyllähän meillä monia myönteisiä koko kokemuksia on ja aloitteet, jotka tässä mainitaan, ovat jo käynnissä. Hankkeet, jotka tässä mainitaan, ovat jo käynnissä ja on nähty, eh, mitä laatua tässä aikaan saadaan, kun yhteistyötä tehdään. Ja mielestäni yhteistyötä yritysten ja myös akateemisen maailman kanssa tulisi parantaa. Tätä kumppanuutta tarvitaan ja tietenkin myös rahoituksen suhteen täytyy katsoa tulevaisuuteen. Eihän se nyt mikään salaisuus ole, että kaikki tiedämme, että yksityisen puolen rahoitusta on vahvistettava, koska julkinen kassa on yhä tyhjempi ja tämä on varmasti tärkeää ja yksityisiä rahoituslähteitä tarvitaan ja tähän asiaan kyllä täytyy vielä tarttua entistä tuimemmalla otteella. Lisäksi kyse on siitä, miten tämä tehdään. Kyllä esittelijäkin viittasi siihen, että yliopistojen sekä talouselämän välillä on tietty, tiettyjä esteitä. Ei oikein puhuta samaa kieltä ja tähänkin täytyisi tarttua. Ja mitä tulee nuoriin, on tärkeää, että nuoret oppivat sitä, mitä työmarkkinoilla tarvitaan, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat. No niin, sitten liikkuvuus. Kyllä, edistystä on saatu aikaan. Esimerkiksi tämän laatupuitteiston kohdalla. Mutta kyllä esteitä edelleen on olemassa ja meidän täytyisi näin panostaa juuri yliopistopuoleen ja katsoa, koska koulutuskysymykset kerran ovat jäsenvaltioiden käsissä, niin täytyisi nyt kuitenkin huolehtia EUn tasolta ja taholta siitä, että näitä esteitä poistettaisiin ja mitä liikkuvuuden esteitä on olemassa. Tämä, tähänhän komissio on puuttunut, on katsonut ja heillähän on nuorten liikkuvuudesta olemassa tietoa ja nyt halutaan sitten tällainen eh, edistyskertomus eh, liittyen siihen, miten eh, asiat ovat edenneet. Ja kyllä tällainen väline on hyvin tehokas osoittamaan tämän Mobility Scoreboard. Voisi myös osoittaa, että miltä osin tämä edelleen yskähtelee ja kyllä tässä mielestä nyt kuitenkin ihan hyvällä tiellä ollaan. Sitten vielä yksi asia, joka minulla on sydämellä, niin nimittäin ammatillinen koulutus. Ammatillinen koulutus ei saa unohtaa, että esimerkiksi Tanskassa tilanne on se, että 50 prosenttia nuorista, jotka koulutuksen aloittavat, menevät nimenomaan ammatilliseen koulutukseen. Ja kyllä minun mielestäni täällä valiokunnassakin voisimme tästä vielä puhua esittelijällekin nyt ehkä, että ammatilliseen koulutukseen tässä myös viitattaisiin. Kyllä on monia monia asioita, joita alalla on käynnissä ja meidän täytyisi ehkä siihenkin kiinnittää huomiota. Ja olen hyvin iloinen tästä yhteistyöstä ja tämä on erinomainen teksti mielestäni. Kiitoksia. Muistuttaisin kollegoja siitä, että työllisyysvaliokunta on tässä työssä rinnallamme samanarvoisena valiokuntana niin sanotusti. Eli on kaksi yhteisesittelijää ja esittelijät tekevät luonnollisesti yhteistyötä ja tämän työn aikana sitten tätä työtä tehdään tosiaan rinta rinnan. Näin sovittiin, koska myös työllisyysvaliokunnalla on esimerkiksi ammatillisen koulutuksen suhteen hyvin paljon pelissä ja näin ollen he todella ovat tässä myös mukana. Sitten ruokamaivet. Kiitoksia. Aina, ensinnäkin anteeksi, että tulin hiukan myöhässä, kuulin tässä äh, vain alustuksen loppuosan, mutta ehkäpä kuitenkin muutama huomio minultakin. Ensinnäkin mitä tulee liikkuvuuteen. Monet olemassa olevat ongelmat tässä nostittekin esiin, mutta lisäisin ehkä yhden, joka mielestäni ainakin täytyisi mainita. Se liittyy Polonian prosessiin. Olen toistuvasti kuullut opiskelijoilta, että he haluaisivat mennä ulkomaille opiskelemaan, mutta Bolognan prosessin vuoksi tämä on heille yhä vaikeampaa, yhä hankalampaa, koska esimerkiksi sellaiset opintosuoritukset, joita he suorittavat tuossa ulkomaisessa yliopistossa, eivät kelpaakaan suorituksiksi heidän kotiyliopistossaan. Ja tämä tietenkin estää heidän opintojaan, koska sellaiset opinnot, joita nyt on suoritettu, mielestäni kyllä tulisi hyväksyä. Ja Bolonian prosessi tässä nyt hiukan on ollut hankaluuksia aiheuttamassa, ainakin hankaloittamassa juuri liikkuvuutta. Ja minun mielestäni jäsenvaltioille täytyisi tämä selvästi sanoa. Kyllä niiden täytyy todella pohtia sitä, että miten Bolonian prosessista saataisiin sellainen, että se estämisen sijaan tukee tätä liikkuvuutta. No niin, minä olen hyvin skeptinen, kun ajatellaan, niin mielestäni on hyvin järkevää ajatella vaikkapa jotain yhteistä nettisivua, jossa nuoret voivat helposti nähdä, mitä voivat opiskella missäkin eurooppalaisessa yliopistossa, mitä painopistealueita eri yliopistoilla on tarjottavanaan, niin ettei yliop ettei opiskelijoiden tarvitse käydä joka ikisen yliopiston kotisivuilla, mutta että täällä olisi joku tällainen ranking, siis jonkin näköinen lista siitä, mikä on paras ja mikä huonoin yliopisto. Enpäs nyt tiedä, mitä ihmeen järkeviä kriteereitä voisimme tässä yhteisesti saada aikaan, tai ainakin tämä pitäisi sitten tehdä aloittain koska kriteerit eroavat eri alojen välillä. Minä en ole tällaisesta kyllä ollenkaan innostunut. Täytyy katsoa, että täytyisikö meillä todella tällainen yliopiston rankkaus olla. Niin ja sitten Youth on the Move, tästä olemme usein keskustelleet ja varmasti kaikki tässä valiokunnassa olleet yhtä mieltä siitä, että tavoite on kyllä ihan hieno ja kaunis, mutta ei tämä missään nimessä saa johtaa siihen, että olemassa olevat koulutusalan toimivat ohjelmat jotenkin vesittyisivät tai kärsisivät ja että sitten meillä olisi varsinainen soppa, jossa kukaan ei lopulta enää tiedä, että mitä tähän Youth on the Move-hommaan oikein liittyy. Meillähän on erittäin toimivia, hienoja tuotteita, tällaisia markkinatuotteita ikään kuin täällä Euroopassa eikä tämä, ja merkkituotteita, eikä tämä todellakaan saa johtaa siihen, että ne jotenkin heikkenisivät tai vesittyisivät. Ja tämä mielestäni täytyisi tehdä kyllä hyvin selväksi. Kiitos. Schön. Kiitos. Sitten herra Pako. Köszönöm a szót, igen, tisztelt elnökasszony, tisztelt bizottság, a, a finn-magyar... Hyvä valikunta. Kun Viittaan tähän Suomen ja Unkarin perinteisiin yhteyksiin. Ehkä minunkin pitäisi laulaa täällä kansanlauluja. Minunkin. Mutta sen sijaan haluaisin ottaa esille, että käsittelemme tärkeitä asioita, jotka vaikuttavat 25 seuraavaan vuoteen. Olemme kuulleet eurooppalaisesta unelmasta tässä valiokunnassa tai monimuotoisuudesta, ja siihen liittyvistä sloganista, joka Euroopan parlamentilla on. Nämä kaksi liittyvät yhteen. Papa don't preach, älä saarnaa, isukki laulaa Madonna. Sitä voitaisiin tässä siteerata, koska emme pysty käsittelemään liikkeellä olevien nuorten ongelmaa, jos ei oteta liike- nuoria itseensä mukaan, koska he ovat yleensä vähän vastahakoisia jos heille vanhempi sukupolvi vain yrittää saada näitä totuuksia ylhäältä päin. Eli esilistan kohta kymmenen on heitä paljon lähempänä kuin monet meistä ovat. Se, mitä minulla on mielessäni, on se, että mielestäni on hyvin tärkeää, että että sen sijaan, että vapautetaan nuorten ihmisten potentiaali, pitäisi käyttää jotain muita sanoja tähän, sanamuotoja. Voisimme joko puhua siitä, että tuetaan, autetaan, mieluummin kuin vapautetaan. Nämä sanat olisivat mielestäni asianmukaisempia ja yritän muotoilla tämän tarkistuksessa. Olen tietysti täysin samaa mieltä niiden kanssa, jotka puhuivat aiemmin täydestä sydämestä, niin niin se liittyy siihen, että asia on tärkeä, liikkuvuuden ajatus, jota tuen täydestä sydämestäni. Niin- ja sitten viimeinen kohta, jota tuen täydestä sydämestäni, niin on se, että usein on puhuttu Erasmus-ohjelmasta. Mielestäni tämä pitäisi olla olennainen osa tätä, tämän, tätä kohtaa. Ihan äskettäin tämä valiokunta otti esille sen ajatuksen, että pitäisi olla urheilun Erasmus-ohjelma, joka voisi vastata johonkin ongelmiin, joita on täällä otettu esille. Kiitoksia Markus <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän myöskin kollegat Sveria tästä ensimmäisestä mietinnöstä, joka antaa meille mahdollisuuden pohtia tätä aihetta hieman lähemminkin. En tiedä, teimmekö me palveluksen, kun annoimme tai tämän mietinnön tehtäväksi. Tämähän on toki mielenkiintoinen, mutta kovin kovin monimutkainen ja hankala myös. Tiedämme, että ei ole mitään tiettyä budjettikohtaa, joka tukisi tätä aloitetta, joten kaikki se, mitä me voimme jotenkin ennakoida tässä niin täytyy ymmärtää, että miten nämä ajatukset, täällä esitetyt ajatukset voidaan saada todellisiksi teoiksi. Eli tämä on todellakin lippulaiva-aloite, eli sen takia siinä otetaan esille tiettyjä asioita, joita, joita on syytä kommentoida. Esimerkiksi monivuotiset nuoru, nuoriso-ohjelmat ovat yksi sellainen asia ja niillä on omat rahoitusosuutensa ja vaikutuksensa ja täytyy olla varovainen, ettei resursseja leikata budjetista sen takia, että nyt uusi aloite on käynnistetty. Eilen tässä kollegoiden kanssa ilmaisimme jo hieman huolen aiheitamme tämän suhteen, koska komission tiedonannossa ensi vuoden työohjelmasta – ja monivuotisista nuorisohjelmista ei siellä mainita oikeastaan erikseen mitään. Joten meidän täytyy ymmärtää, että tällä tiellä, mille olemme lähteneet tämän aineiston ja tämän aiheen kanssa, niin samanaikaisesti tämän aloitteen rinnalla on käynnissä jo muitakin hankkeita ja aloitteita. En tiedä, haluaisiko komissio kertoa näistä hieman tarkemmin meille. No sitten itse tekstistä varmaan meillä on mahdollisuus myöhemmin vaihtaa ajatuksia vielä tarkemmin, mutta on tärkeää, että työllisyysaihe on siellä selkeästi ja kattavasti mukana, koska tällaisena kriisin hetkenä erityisesti kaikenlainen tuki, jota voidaan antaa nuorille työllisyyden alalla, on tärkeää. Mutta ehkä tähän mennessä tällä hetkellä. Sitä on toki käsitelty paljon, mutta nuoret eivät välttämättä keskity pelkästään työhön ja muitakin asioita täytyy ja aihealueita otta, on otettava esille nuorison yhteydessä ja tämän aloitteen yhteydessä. Ja varmasti kollegat Sver näiden asioiden parissa jo tekeekin arvokasta työtään tehokkaasti, joten todellakin lisää ajatusten vaihtoa tästä aihekokonaisuudesta kaiken kaikkiaan tarvitaan vielä. Kiitoksia. Kiitokset Marko ja viimeisenä uh, McLaughlin, olkaa hyvä. Um, I think we need to, uh... Kiitoksia. Täytyy olla realistisia, ottaa huomioon taloudellinen tilanne, jossa ollaan. Se tarkoittaa, että täytyy keskittää uudelleen prioriteetit, enkä ole varma, että, että jos 40 prosenttia yliopistoihin olisi tavoite, joka toimisi. UKssa on sitä yritetty eikä kovin hyvällä menestyksellä. Tässä täytyy keskittyä enemmän joustavaan oppimiseen, laittaa painoa lisääntyvän ammattikoulutukseen ihmisille, jotka löytävät toisen tien, jota varten yliopisto ei ole täytyy huolehtia siitä, että on toimivat markkinat, työmarkkinat että, ja harjoittelumarkkinat, että ihmiset pääsevät saamaan näitä kokemuksia. Koska Euroopassa on taitoja ja täytyy olla myöskin kädentaitoja ja täytyy olla varma, että arvostamme niitä. Kiitoksia. Minäkin haluaisin sanoa tähän sanan sen liittyen siihen, mitä Clarkinkin juuri totesi. Eilen keskustelimme tästä ammatillisesta koulutuksesta ja kaikki olimme sitä mieltä, että ammatillisen koulutuksen tulee saada merkittävämpi rooli, koska eh, ei 40 prosenttia eh, opiskelijoista voi tai edes halua hankkia yliopistokoulutusta, joten ei 40 prosenttia eh, korkeakoulututkintoja, vaan korkeakoulututkintoja tai vastaavia. Ja siksi eilen totesimmekin, kun keskustelimme ammatillisesta koulutuksesta, että meidän tulisi huomattavasti entistä enemmän äh, painottaa tämänkin alan kiinnostusta, että ihmiset voivat hankkia ammatillisen koulutuksen, vaikka olisivat äh, hankkineet ylioppilastutkinnonkin. Äh, siis ää, kyllä meidän täytyisi, vaikka he olisivat ylioppilaita, he voivat sen jälkeenkin mennä ammatilliseen koulutukseen, joten voisimme kirjoittaa tähän todella, niin kuin te totesittekin, korkeakoulututkinto tai vastaava. Ja kyllä minua kummastuttaisi jos komissio uskaltaisi jotain tällaista rankkausta yliopistojen arvoasteikkoa lähteä tekemään, se todella epäonnistuisi. Minä tiedän tämän jo ennalta. Se tulisi epäonnistumaan. Sanoin tämän Rova Vasilion edeltäjällekin jo kaksi vuotta sitten, kyllähän me voimme eh, tehdä tällaisen nettisivun, josta opiskelijat eh, voivat katsoa, mitä missäkin voi opiskella. Tämä kyllä. Siis tällainen eh, yhteinen nettisivu, mutta kyllä minä vastustaisin, jos näitä yliopistoja nyt todella lähdettäisiin rankkaamaan. Ja pelkästään Saksassakin se olisi mielestäni todella törkeää. En suostuisi tällaiseen, jos tähän lähdettäisiin. Ja siksi eh, en todellakaan voi suostua siihen, että Euroopan unionissa nyt Romaniasta Portugaliin lähdettäisiin rankkaamaan yliopistoja. Sehän olisi vitsi. Ehkäpä tämä on jotenkin väärin ymmärretty. Ehkä olemme ymmärtäneet tämän väärin, mutta kyllä komissiolle ainakin lähtee viesti, että ei käy. Nuoriso. Kollega Barko olette aivan oikeassa. En minäkään enää voi itseäni laskea nuorison edustajaksi. Aivan totta, mutta ei se silti sitä merkitse, ettenkö olisi kiinnostunut nuorisosta. Minulla on lapsia, lapsen lapsia ja minä tiedän, mitä ongelmia tässä on. Joten kyllä on meidän tehtävämme tehdä hyvää politiikkaa ja kuunnella nuorisoa. Nuorisofoorumia on aina kuultu ja kuunneltu. Sehän on äh, komission kumppani ja kaikki mahdolliset komission ehdotukset laitetaan nettiin ja nuorisofoorumia kuullaan. Kyllä me mielestäni olemme antaneet tälläkin alalla nuorisolle äänen. Sitten Youth on the Move, nuorisoliikkeellä. No se on lippulaiva-aloite, kyllä, ja kuulostaa aivan ihanalta, mutta enpä tiedä, Enpä tiedä, miten tuon lippulaivan pitäisi seilata. Se on mielestäni kyllä kuivalla maalla. Ei se ole lähtenyt liikkeelle. Emme edes tiedä, mitä siellä lippulaivassa on. Eihän se ole ohjelma. Ja olemme todenneetkin, että se ei saa olla ohjelma, koska meillä on ohjelmia, jotka ihmiset tuntevat. Erasmus, Comenius, Grundvik, Youth – nuoriso-ohjelma. Nämä ovat käynnissä olevia tunnettuja ohjelmia ja Youth on the Move, nuorisoliikkeellä on oikeastaan vain ajatus, idea, jonka pitäisi antaa näille muille ohjelmille tukea ja entisestään tunnettavuutta, joten minä varoitan nyt komissiota siitä, että se pistää nämä kaikki yhteen pakettiin ja sanoo, että tässä meillä hieno uusi, iso uusi ohjelma. Ei käy meille, ehei. No, komissio on paikalla ja kuulee, mitä sanomme, ja komission ohjelmissa emme näe enää mitään monivuotisista ohjelmista. Mihin ne ovat kadonneet? Siis eihän tämä nyt käy, että näitä ohjelmia ei enää edes mainita, kun ei tiedetä tarkalleen, kuinka paljon rahaa niille saadaan. Siis tässä minun mielestäni jo ennalta taivutaan ja lähdetään ikään kuin perääntymään ja tämä ei käy meille. Ei, ei käy. Joten sanon kaikille sinne komission suuntaan, että viekää vaan terveiset sinne että Tämä valiokunta ei suostu siihen, että ohjelmat, jotka ovat meidän lippulaivaohjelmiamme olleet jo vuosia, jotenkin nyt vesitetään, koska nyt tulee tämä loistava Youth on the Move. Ei käy minulle, ei käy meille kenellekään. Olemme sanoneet tämän aiemmin ja sanomme tämän myös ensi vuonna. Joten nyt sanon todella komissiolle, että tehkääpä nyt kaikkenne. Kuinka vähän nyt tiedämmekään siitä, kuinka, mitä rahaa meillä on käytettävissämme monivuotisille ohjelmille, vai onko rahaa ollenkaan. Mutta jos nyt jo vaikenette niin annatte neuvostolle hyvät perustelut. Neuvosto sanoo, että juu, ei näille mitään enää annetakaan, eikä tarvitakaan, komissiokin on hiljaa, annetaan pikkuisen Youth on the Moville ja sitten loput ei saa mitään. Ei, kun me haluamme, että meillä on Leonardo, Erasmus, Comenius, Grundvik, ja näiden välillä tietenkin täytyy olla mahdollisuuksia yhteistyöhön. Kyllä, kyllä, toki, mutta emme me ole luopumassa näistä ohjelmista, emme todellakaan minä en luota, minä en luota tällä hetkellä kenenkään. En kenenkään, en komission eikä kenenkään muuhunkaan, koska minä näen, että komissio tästä, tässä jo ennalta on täysin ta- taipunut. En olisi voinut kuvitellakaan tätä, olen todella pahoillani. Mutta herrat Sveil, toivon, että ymmärsimme teitä oikein ja kyllä me tässä nyt teemme työtä yhdessä. Haluaisiko komissio nyt kuitenkin puheenvuoron? Näin. Doch. Ei halua. Vai haluaako? Jos niin, olkaapa hyvä vaan. Olkaa hyvä, te uskallatte. Antaa mennä. Okay, thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtajalle ja kiitoksia paljon arvon jäsenille hyvin mielenkiintoisista asioista, joita on otettu esille tämän päivässä kokouksessa. No niin, aloitetaan sitten ensin mainitsemalla siitä, että tämä on todellakin Eurooppa 2020 strategian lippulaiva-aloite. Se on hyvin tärkeä askel eteenpäin koulutuksen alalla ja nuorisotyöllisyyden alalla komission taholta. Tämä lisättiin tosiaan yhdeksi seitsemästä lippulaiva-aloitteesta. Haluaisin tehdä selväksi, että tässä on puhe strategiasta. Kyseessä on agenda, joka esittää aloitteita, joista jotkut ovat olleet jo esillä ja joista jotkut sitten aloitetaan tulevina vuosina. Sitten on uusia, uusia avaintoimia, mutta me ehdotamme, että vahvistetaan myös jo olemassa olevia toimenpiteitä ja haluamme edistää myöskin tiettyjen olemassa olevien toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Ei pidä unohtaa, että kyseessä on poliittinen strategia-agenda, joka koskee erityisesti nuorten haasteita, joten emme me tässä yritä tässä nyt esittää agendaa, agendaa, jolla puututaan kaikkiin koulutuksen ongelmiin ja työllisyyden ongelmiin, vaan tämä on nimenomaan nuorille suunnattu agenda. Ja tässä suhteessa mielestäni tämän agendan yksi suurista vahvuuksista on se, että me yhdistämme tässä toisiinsa ei pelkästään koulutuksen muualle, vaan, tai koulutuksen ja, ja kasvatuksen ja, ja kurssitarjonnan, vaan yhdistämme sen siihen, mitä tapahtuu kaiken koulutuksen jälkeen, eli yhdistetään koulutus ja työelämä toisiinsa, ja tämä on aloitteen yksi suurista vahvuuksista. Ja kuten mainitsitte, olette havainneet ei pelkästään tässä aloitteessa, vaan Euroopan 2020-strategiassa lukuisia sitoumuksia komissiolta, neuvostolta ja myöskin parlamentilta liikkuvuuden oppimiseen liittyen, joten on suuri, suuri poliittinen sitoumus olemassa liikkuvuuden lisäämiseksi ja koulutusjärjestelmien suorituksen parantam- suorituskyvyn parantamiseksi. Ja meillä on todellakin paljon toimenpiteitä ja toimia, jotka näitä uudistuksia voivat tukea. Yksi niistä on, kuten Rova Back mainitsitte, on, ovat nämä koulutusohjelmat, ja sitten kun puhutaan oppimisliikkuvuudesta, niin kyseessä eivät ole välttämättä koulutusohjelmat, vaan meillä on nuoret liikkeellä äh, aloite ja sitten meillä on Erasmus Mundus esimerkiksi. Ja sitten rahoitusta voidaan hakea jopa Euroopan sosiaalirahastoissa, joten moninaisia äh, rahoituslähteitä on, joilla voidaan tukea niiden tavoitteiden saavuttamista, jotka nuoret liikkeellä aloitteella on. Mutta kuitenkin Kaiken tämän jälkeen täytyy mainita, että Youth on the Move ei ole tietenkään koko maailma. Se täydentää kaikkea sitä meillä jo on suuressa strategisessa kehyksessä, jonka ministerit hyväksyivät vuonna 2009 koskien koulutusalan yhteistyötä. Se on edelleen yhteistyömme perusta koulutusalalla. Ja Youth on the Move, nuoret liikkeellä aloite, ei muuta tätä perusasiaa, joten me rakennamme olemassa olevien strategisten kehysten menestykselle ja nyt me keskitymme juuri tähän nimenomaiseen aloitteeseen, joka pureutuu nuorten haasteisiin. Ehkä tämä nyt hieman selke- sel- selkiyttää niitä ajatuksia ja huolenaiheita, mitä teillä tästä aihealueesta oli. No jos nyt sitten palataan rahoituskysymykseen, niin haluaisin mainita, että kuten tiedätte, tämä on hyvinkin keskeinen ajankohta keskusteluissa siitä, mitä tapahtuu seuraavalla, seuraavalla ohjelma sukupolvella. Julkinen kuuleminen käynnistettiin samana päivänä kuin Nuoret liikkeellä aloite. Ja tämä julkinen kuuleminen koski koko joukkoa ohjelmia vuoden 2014 jälkeen. Eli meillä oli Youth on Action-ohjelman seuranta ja sitten taas Erasmus Mundus ja myöskin elinikäisen oppimisen ohjelman seuranta. No sitten kuuleminen saatettiin päätökseen pari päivää sitten. Yli tuhat vastausta saatiin eri toimijoilta, hallintoelimiltä, eri tahoilta, yksilöiltä ja eri sidosryhmiltä. Eli tämä on hyvin tärkeää meille Ajatus siis, että rakennamme sellaisen pohjan, jonka pohjalta voimme sitten rakentaa ensi vuoden toisella puoliskolla seuraavan ohjelmasukupolven. Youth on the Move on strategiapohjainen ja sitten taas ohjelmien keskustelut muokkaavat tavoitteita, mutta aikataulut ovat hieman erit, siinä kohtaa. No tietysti me uskomme, että tämä poliittinen sitoumus, joka on olemassa liikkuvuuteen, on tärkeää. Toivomme, että rahoitusta on mahdollista näin muodoin lisätä, koska muuten emme näe, miten voimme näitä korkeita tavoitteita saavuttaa, jos ei lisärahoitusta ole. Ja me tiedämme, että olemassa olevat ohjelmat ovat saaneet suurta menestystä aikaiseksi, ja varmasti lisärahoitusta voidaan tehokkaasti käyttää. Ja sitten lyhyesti kommentoisin vielä muutamaa muuta asiaa, jotka täällä on otettu esille. Esitettiin huolta tästä rankkausaloitteesta, mikä tuolla ää, tiedonannossa mainitaan. Olen samaa mieltä, että rankkaus tai ranking ei ole paras mahdollinen sanavalinta siinä. Me pyrimme sillä kuitenkin saamaan aikaiseksi sellaisen käyttäjäystävällisen työkalun, jonka avulla opiskelijat voisivat pohtia ja miettiä, missä he voisivat opiskella ja myöskin auttaisi oppilaitoksia ja instituutioita etsimään kumppaneita yhteistyöprojektien aikaansaamiseksi. Eli käyttäjäystävällinen työkalu on tavoitteena. Haluamme siirtyä pois tällaisista aikaisemmista rankkausvälineistä, joka on kovin tilastopohjaista toimintaa, ja pyrimme tällaisen käytännön läheisyyteen. Eli emme tarkastele pelkästään tutkimuslaatua, vaan myöskin esimerkiksi tutkimusten laatua, tutkimuksen laatua yliopistoissa, vaan opetuksen laatua, innovaatioaspekteja, tiedonsiirtoaspekteja, kansainvälisyystoiminnan aspekteja ja alueellista sitoumusta. Eli tämä on sellainen työkalu, joka on tarkoitus olla käyttäjä ystävällinen ja sillä sitä pitäisi voida käyttää kunkin omiin tarpeisiin, oli kyseessä sitten opiskelija tai instituutio, oppilaitos. Ei siis enää tällaista suurta taulukkomuotoista ilmaisutapaa. Ja sitten vielä tavoite, jonka mukaan yliopistokoulutusaste pitäisi saada 40 prosenttiin. Se olisi se tavoitearvo. Se ei tietenkään tarkoita, että me haluaisimme jättää huomiotta ammattikoulutuksen. Se on aivan selvää myöskin tiedonannon perusteella, koska kovasti pyritään parantamaan ammattikoulun saatavuutta ja tasoa, joten meidän pitäisi pitää mielessä koko kokonaiskuva, vaikkakin olemme ihan tyytyväisiä tähän 40 prosentin korkeakouluasteen. Ja sitten meillä on myöskin CDFOP-arviot vuodelle 2020. Meillä on 50 miljoonaa lisätyöpaikkaa, joka edustaa 25 prosenttia työpaikoista, jotka vaativat korkeatasoista koulutusta, mutta sitten meillä on taas 20, 50 prosenttia, jotka vaativat tällaista keskitason koulutusta. Ja sen lisäksi sitten vielä ammattikoulutusta. Joten kiitoksia paljon. Thank you. So if it is like this... Kiitos jos tämä näin on, eikä mitään oikeaa ranking-listaa tule, niin keksikää nyt ihmeessä joku toinen nimi. Se on helppoa. Keksikää joku uusi nimi tälle. Niin sitten olemme kyllä rinnallamme, jos te luette tällaisen portaalin, joka on käyttäjäystävällinen ja josta löytyvät yliopistot, niin hienoa, mutta jos te sanotte ranking, rankkaus, niin me emme siitä tykkää. Vaihtakaa nimi. No niin, sitten nämä kaikki meidän ohjelmamme, Erasmus, Grundvik ja niin edelleen, niin on aivan totta, mutta te ette maininnut tätä tässä, näitä tässä työohjassanne. Miksi ette? Te ette tähän äh, vastannut, teidän täytyy te, tehdä tietenkin omaa työnne, arvostamme sitä kovasti, mutta emme kyllä nyt ole kovin tyytyväisiä tähän vastaukseen, koska, että, koska ette voi nyt antaa tätä vastausta, joka te, teitä olisimme halunneet kuulla, niin hmm, nyt sitten voi mitään, ymmärrämme kyllä. Mutta te puhutte siitä, että että tälle, näille ohjelmille tulisi lisää rahaa ja kaikki pelkäämme, että raha ei tule tarpeeksi. Tämähän se ongelma tässä nyt on ja se tässä nyt on taustalla, myös komission toimien taustalla arvelen. Ymmärrämme kyllä, emmekä syytä teitä mistään. Kiitoksia todella sitä, että yrititte nyt saattaa meidät asian tai, tasolle tässä ja ajan tasalle. Komissiosta vielä toinen puheenvuoro. Ehkäpä jotain uutta nyt sitten tällä kertaa. Olkaa hyvä. Ja, guten Morgen, Frau Vorsitzende. No, huomenta, rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minä tulen työllisyyspääosastolta. Esvain on nimeni ja minä olen käsitellyt tämän aloitteen työllisyysulottuvuutta. Teidän kolleganne työ, työllisyysvaliokunnassahan tulevat sitten tähän puuttumaan erityisesti. Eli en mene tässä nyt yksityiskohtiin, mutta pari yleisluontoista huomiota ehkä kuitenkin liittyen siihen vaikutelmaan, joka tästä aloitteesta nyt ilmeisesti on syntynyt. Niin kuin kollegani tässä totesi, kyseessä ei ole ohjelma tämä li, nämä lippulaiva-aloitteet, niiden on tarkoitus osoittaa, mitä Eurooppa tarvitsee kasvun ja työpaikkojen luomiseen, jotta todella siis eh, niin te sanoitte, että tämä laiva on kuivalla maalla. Meillä on miljoonia nuoria työmarkkinoilla, jotka eivät löydä työpaikkaa, mutta ja heidän määränsä on lisääntynyt eh, kriisin myötä 20 viidellä prosentilla. Neljä miljoonaa nuorisotyötöntä oli jo ennen kriisiä ja nyt viisi. Mutta nyt me olemme tässä jo kasvukurssilla Euroopassa, kun nyt katsotaan ihan uusimpia lukuja ja numeroita, mutta varmasti tässä nyt syntyy kysymys sitä, että paljonko uusia työpaikkoja onnistutaan luomaan tämän kasvukauden aikana. Ei näytä nyt siltä kuin tästä ähm, kasvusta tulisi kovin paljon työpaikkoja luovaa. Ja nyt onkin tärkeää, että nuoret koulutetaan niin hyvin, että heidät saadaan integroitua työmarkkinoille. Ja tämä on yksi ydinkysymyksistä ainakin komission ja työllisyyspolitiikan kannalta todella tämän aloitteen kautta osoittaa, mitä tarvitaan, mitä tarvitaan, jotta nuoret todella pääsevät niihin työpaikkoihin käsiksi sen jälkeen, kun ovat valmistuneet. Ja siksi tässä painotetaan juuri tiettyjä kysymyksiä. Kun katsotaan näitä lukuja, siis viisi miljoonaa nuorisotyötöntä, niin kyllä tämä pitkälti on juuri koulutusongelma, erityisesti ne, joilla, jotka lähtevät koulusta hyvin aikaisin, joilla koulutustasoja matalaksi, ovat vaikeuksissa. Heidän on vaikea löytää töitä ja tähän haluamme panostaa ja katsoa, että miksi meillä ei ole monivuotista nuoriso-ohjelmaa. No toki meillä on juuri esimerkiksi sosiaalirahasto ja on kyllä varoja käytettävissä niin, että jäsenvaltiot voivat käynnistää näitä ohjelmia nuorten hyväksi. Kiitos. Kiitos. No kyllä me tiesimme, että ei tämä ole ohjelma ja halusimme estää, että siitä yritetään tehdä ohjelma. Mutta en ole varma siitä, että ollaanko tässä nyt onnistuttu, koska työohjelmassa ei puhuta näistä muista ohjelmista. Erasmusta ei mainita, mitään ei mainita, Leonardoa ei mainita. Ja sitten tämä lippulaiva siellä taustalla moottorina ei kyllä riitä, jos ei ole työvälineitä. Siksi sanomme vielä kerran, että kannatamme tätä ajatusta. Ja jos se on sytyttävä, jos se todella tuo ihmisille kansallisvaltioissa sellaista tietoa, jota heillä ei vielä ole, esimerkiksi työllisyyden ja koulutuksen alalta, niin hyvä, hienoa, mutta epäilen. Epäilen. Niin ja sitten juuri nämä koulun, kes, koulun kesken jättäjät, ne jotka eivät saa koulu, koulutusta hankittua, jotka lähtevät koulusta liian aikaisin, niin juuri heidät, heitä silmällä pitäen täytyisi ehkä nyt katsoa myös sellaisen ammatillisen koulutuksen takaamista, joka sopii heille. Eivät he mihinkään korkeakouluun halua mennä nämä nuoret, jotka muutenkin jättävät koulun kesken. Ei, kun tarvitaan parempi koulutusjärjestelmä, sellainen, joka tarjoaa heille sitä, mitä he tarvitsevat. Kyllä, Saksassakin kriisi on ollut ihan yhtä kauhea kuin kaikkia, kaikkialla muuallakin, mutta silti Saksan nuorisotyöttömyys on todella alhainen. Ja sitten on maita, joissa nuorisotyöttömyys on 2-30 prosenttia. Saksassa meillä on ehkä 10 prosenttia. Kyllä siihenkin joku syynsä on. Ja syy on siinä, että ammatillinen koulutus tietyissä maissa ei ole sillä tasolla kuin sen pitäisi olla. Ja siksi Euroopan unionin pitäisi antaa ehkä parhaiden käytäntöjen kautta kannustimia. Ja toivon, että nuoriso liikkeellä saa tämän sitten liikkeelle. No niin, ja sitten vielä esittelijät Sveil, olkaa hyvä. Se on Puhun, puhun hyvin lyhyesti, mutta haluaisin viitata siihen, mitä juuri sanoitte. On totta, Saksassa ja Itävallassa on niin kutsuttu kaksoisjärjestelmä, tässä järjest- tämä järjestelmä helpottaa pääsyä työmarkkinoille. Tämä on totta, koska oppilaat harjoittelevat työssä ja tällä tavalla he saavat nämä oikeat taidot, joita tarvitaan työssä. Mutta on myös toinen näkökohta asiassa. Esimerkiksi, jos koulutamme ihmisiä vain työssä, jos koulutamme ihmisiä saa menemään eri, erikoistuneihin yhtiöihin, jos he eivät saa yleistä koulutusta, yleissivistystä. Heillä on sitten vaikea löytää toinen työpaikka, jos he menettävät sen ensimmäisen, koska heillä ei ole yleiskoulutusta. On aina tarpeen löytää jonkinlainen tasapaino näiden yleisten taitojen ja pätevyyksien välillä, josta koulujärjestelmästä ja sitten näiden erikoistaitojen välillä, joita ammattikoulutus antaa. Sen vuoksi Saksan järjestelmä on oikein hyvä. Siellä on alaisin työttömyysaste, katsotaan ensimmäistä työpaikkaa, mutta sitten ei tiedetä, mitkä ovat jatkoseuraukset. Yksi asia vielä, 40 prosenttia. Korkeakoulutetuista nuorista on kirjoitettu siis strategiaan, että näin olisi, 22 strategiaa. Jos lisätään siihen, mitä puheenjohtaja sanoi, 30 prosenttia olisi korkeakoulusta tai vastaava, niin sitten tämä tavoite olisi saavutettavissa ei muuten. Noin 50 prosenttia Japanissa, korkeakoulutettuja nuoria, Yhdysvalloissa 40 prosenttia, mutta täällä investointi per opiskelija on 23 kertainen Eurooppaan verrattuna. Nämä investoinnit tulevat yksityisistä rahoista, julkisista rahoista, ja kuten radassa kahdessa maassa investoinnit ovat kaksi kolminkertaisesti Eurooppaan verrattuna. Pravi eh, našega Kiitoksia huomioista. Yritän tehdä yhteistyötä niin paljon kuin mahdollista kaikkien teidän kanssanne. Yritän ottaa huomioon kommenttina niin paljon kuin mahdollista. Nyt tiedän, mitä pöydällä on. Ja nyt tiedämme, että ei ole kyseessä vilpillinen kilpailu muiden ohjelmien kanssa, vaan tällä aloitteella halutaan tuoda mukaan jotain uutta. Ja kaikki toivomme, että Euroopassa strategiaa toteutettaisiin niin nopeasti kuin mahdollista. Haluaisin kutsua teidät toiseen keskusteluun. Se käydään tammikuussa ja silloin meillä on mahdollisuus keskustella uudestaan. Puheenjohtaja mikrofoni. Äh, niin, tosiaan toinen keskustelu, jolla meillä te, on sitten teidän tekstiluonnoksenne ja maaliskuussa äänestetään valiokunnassa huhtikuussa täysistunnossa. Siirrytäänpäs sitten kohta 11. Varhaisten vuosien oppiminen Euroopan unionissa. Rauha Hannibal on esittelijä, olkaa hyvä. Um, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Viime keskusteluun liittyen haluaisin sanoa, että en katso, että tämä, tämän pitäisi kehittyä ohjelmaksi lähitulevaisuudessa, mutta haluaisin toki, että kyseessä on lippulaiva-aloite, joten, mutta ei ole hyvä, että meillä olisi sitten kokonainen laivasto lippulaivoja. No, sitten Varhainen oppiminen on tärkeää ja meidän täytyisi alkaa ajatella tätä asiaa vakavasti, koska aikaisemmassa keskustelussahan puhuttiin aikaisista koulupudokkaista ja yksi asia varhaisissa oppivuosissa on se, että sillä voidaan estää koulupudokkuutta varhain, koska varhaiset vuodet luovat pohjaa niin paljon kaikelle sille muulle, mitä ihmisen elämässä myöhemmin tapahtuu. Ja sen takia meidän pitäisi avata tämä, tämä aihealue selkeälle keskustelulle. Eli tällä tavalla tässä mietinnössä päästään ikään kuin aloittamaan tämä keskustelu ja tarkastelu saadaan käyntiin. Ihan niin kuin muillakin koulutuksen aloilla, esimerkiksi korkeakoulutuksessa ja nuorten tilanteessa siellä, niin myöskin varhaiskasvatuksessa on Euroopan unionissa hirvittävän suuria eroja, niin kuin voidaan olettaakin. Ja jäsenvaltioiden välillä on valtavia eroja laadun ja tarjonnan välillä ja esimerkiksi keskushallinnon tarjoaman tuen välillä. Perinteissä on eroja niin edespäin, joten koskaan ei tule olemaan eikä pitäisi olla sellaista yhden koon ratkaisua, joka sopii kaikille vaan tulevaisuudessa meidän pitäisi toimia siten, että kehitettäisiin jonkinlainen eurooppalainen puitteisto lista yhteisiä arvoja siitä, mitä haluaisimme nähdä varhaiskasvatuksessa tapahtuvan, tavoitteita ja arvoja. Ja lähteä kehitykselle liikkeelle siitä. En missään nimessä halua muuttaa sitä, mitä jäsenvaltiot tekevät, vaan haluaisin asettaa kaiken ikään kuin jonkinlaisen johdonmukaisen kehi, kokonaiskehykseen. No meillä on aivan hyviä tarinoita kerrottavana kaikkialla Euroopan unionissa, mutta tietenkin, kuten kaikessa muussakin, vielä on paljon tehtävää. Ja ennen kuin lähden yksityiskohtia käymään läpi, niin täytyy sanoa, että tässä mietinnössä on kyse ei suinkaan nollasta kuuteen vuoteen tai puhumme 0 kuuteen vuoteen, koska jäsenvaltioissa oppivelvollisuus alkaa kuudesta vuodesta, mutta UK esimerkiksi neljästä, vuodesta, neljästä ja puolesta vuodesta kuuteen vuoteen. Joten me määritämme haarukan nollasta kuuteen vuoteen. Sillä tavalla voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioissa asiassa oleva vaihtelu. Tästä on jo puhuttukin Barcelonan Euroopan neuvostossa silloin, kun EUn jäsenvaltiot pyysivät lastenhoidon tarjoamistakin ainakin ainakin 90 prosentille lapsista, tai mikä sitten onkin se ihan alku, ja ainakin 33 prosentille sitä nuoremmista lapsista. Ja tämä osoitti aika paljon työmarkkinalähtöistä lähestymistapaa. No tietenkin sen täytyy olla myöskin osa lähestymistapaa ja meidän täytyy tarkastella asiaa myös taloudelliselta kannalta, mutta meidän täytyy tarkastella sitä myös siltä kannalta, että kyse on asiasta, joka hyödyttää myös lapsia itseään, joten minun mielestä tarvitaan tällaista kahtalaista lähestymistapaa yhtäältä, miten se vaikuttaa työmarkkinoihin tulevaisuudessa, mutta myös kuinka se hyödyttää näitä hyvin nuoria pieniä lapsia silloin, kun he ovat nuoria ja sitten, kun he kasvavat isommiksi. Eli Barcelonan neuvoston lähestymistapa oli todellakin pitkälti työmarkkinaperustainen ja se perustui pitkälti naisten yhtäläisiin mahdollisuuksiin päästä työmarkkinoille takaisin. Ja tämä oli toki hyvä asia, emme halua sitä kehitystä pysä, pysäyttää, mutta haluamme päästä sen lähestymistavan ulkopuolelle ja yläpuolelle niin, että saamme laajemman lähestymistavan niin, ettei koulu tai tällainen varhaiskasvatus oppilaitos oli vain sellainen parkkipaikka lapsille siksi aikaa, kun äidit tai isät ovat töissä. Ja koko Euroopan unionin tasolla yhteiskunnan täytyy pohtia tätä asiaa. Mutta täytyy ottaa huomioon toki se, että näinä vaikeina taloudellisina aikoina taloudellista hyötyä on saatavissa myöskin siitä, että tähän asiaan pureudutaan. Tämä täytyy todella pitää mielessä. Ja on suuri häpeä minun mielestäni se, että kun puhutaan taloudellisista hyödyistä ja hyödyistä yleensäkin, silloin kun tarjotaan palveluita 0-6-vuotiaille, niin varhaisvuosiin näytetään panostavan paljon vähemmän kuin millään muulla koulutusasteella. Ja tämä on totta kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tämä tarkoittaa taas sitä, että tätä ei voi, voida hyväksyä. Se asia ei ole niin paljon esillä kuin olla. Ja haluaisin viitata tässä lastenhoitoon liittyvään eurooppalaiseen verkostoon, joka on peräisin vuodelta 1996. Se totesi, että Euroopan maiden pitäisi perus, sijoittaa 1 prosenttia kansantuotteestaan varhaiskasvatukseen, mutta vain 5 prosenttia valtioista ovat edes lähellä sitä. Enkä halua tässä nyt mainita minkään maiden nimiä tässä erikseen, mutta kuitenkin meillä on vielä pitkä, pitkä tie kuljettavana me tällä alalla. Ja haluaisin korostaa edelleen, että lukuisissa tutkimuksissa on osoitettu, että varhaiskasvatus antaa paljon suuremman tuoton sijoitukselle kuin mikään sijoitus missään vai, muussa vaiheessa koulutus, koulutusuraa. Ja tällä tavalla meidän täytyy nähdä koulutus yhtäältä työllisyysnäkökulmasta käsin ja sitten toisaalta siitä näkökulmasta, mitä, mikä liittyy koulupudokkuuteen. Tämä on sellainen investointi, joka meidän täytyy tehdä ja joka on todellakin palkitseva. Ja sen takia on tärkeää mielestäni ryhtyä tarkastelemaan tätä asiaa todella vakavasti. Ja tämä merkitsee sitä, että varhaiskasvatuspalvelut eivät ole suinkaan mitään luksusta, jotakin sellaista, että olisi, olisi nyt kiva saada hieman enemmän lastenhoitoa, vaan todellakin varhaiskasvatus, varhainen oppiminen on jotakin sellaista, joka on aivan perustavanlaatuinen osa koko tätä koulutusajattelua. Ja tämä auttaa Eurooppaa pitkällä aikavälillä. Ymmärrän, että tämä on pitkän aikavälin näkökulma, mutta meidän täytyy ryhtyä keskustelemaan aiheesta nyt vakavasti. Ja sillä tulee olemaan hyvin syvälliset taloudelliset vaikutukset tulevaisuudessa. Ja kun puhutaan näistä taloudellisista vaikutuksista tulevaisuudessa, niin ne eivät välttämättä ole nyt sellainen kaikkein, mahdollis, kaikkein itsestäänselvin asia, johon pitäisi pureutua tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa joidenkin mielestä. Mutta minun mielestäni juuri nyt meidän valiokunnan on asianmukaista ryhtyä käsittelemään tätä asiaa vakavasti. Ja minun mielestäni meidän pitäisi tarkastella tätä aihetta lapsikeskeisesti. Meidän pitäisi identifioida ne kriittiset kysymykset ja ongelmat ja vaikeudet, joita varhaisiin kasvuvuosiin liittyy sen sijaan, että nyt äh, liimataan tai heitetään esille valmiita ajatuksia. Tämä on sellaista käynnissä olevaa työtä ja meidän pitäisi tarkastella sitä hyvin avoimesti niin, että otamme huomioon ja kuuntelemme tarkasti parhaat käytänteet ja parhaan akateemisen tutkimuksen, jota on jo käytettävissä. Paljon on tutkimusta todellakin käytettävissä jo, joka meidän pitäisi ottaa huomioon, kun lähdemme keskustelemaan tästä aiheesta yhä vakavammin. Ja me olemme paljon puhuneet siitä, että lapset ovat aktiivisia kansalaisia, heillä on luovuutta, valtavasti potentiaalia, he ilmaisevat näkökantojaan ja niin edespäin. Ja tämä pitäisi nyt sitten ikään kuin näkyä siinä, miten me käsittelemme varhaiskasvatuskysymyksiä. Ja se pitäisi nähdä nimenomaan lapsen näkökulmasta. Tiedän, että monet teistä tietävät jo tämän, mutta korostan kerran vielä, että syntymästä kolmeen vuoteen, ikävuoteen on lapsen kehitykselle aivan kriittistä. Se vaikuttaa siihen, kuinka lapsen aivot kehittyvät, fysi- fysiikka kehittyy, kognitiivinen kehitys, kielitaito, matemaattiset kyvyt, kaikki nämä asiat ovat niin tärkeitä lapsille ja koko yhteiskunnalle tulevaisuudessa. Ja kaikki tämä, tämän pohja rakennetaan siellä nollasta kolmeen vuoteen. Ja sitten lasten elinikäinen oppiminen. Mehän tiedämme, että tämä elinikäinen oppiminen on tässä valiokunnassa yksi niistä tärkeimmistä asioista, mitä teemme, ja Lissabonin tavoitteiden mukaista myös. Eli nämä hyvät varhaisvuodet kasvatuksen kannalta ovat aivan kriittisiä, että Lissabonin tavoitteet saavutettaisiin. Ja tästä eteenpäin pitäisi edetä juuri tällä tavalla. Meidän pitäisi todellakin kohdentaa toimintamme tehokkaasti e- erityisesti ehkä köyhempiin perheisiin, riskiperheisiin ja niihin, jotka ovat vähiten edullisessa asemassa, koska ne, he juuri tarvitsevat näitä palveluita. Monissa jäsenvaltioissa ja UKssa ilman muuta varhaiskasvatuskeskuksia on paljon enemmän kuin aikaisemmin, aikaisempina vuosina, mutta ne ovat hyvin huonolaatuisia ja monista joutuu maksamaan kovaa hintaa. Joten meidän täytyy ymmärtää, että varhaiskasvatuksen pitäisi olla saatavilla kaikille niille, jotka sitä tarvitsevat. Ja varhais varhaiskasvatus tai varhaisten vuosien opetus on jotakin sellaista, mikä yhdistää lapsen terveyden ja äidin terveyden ja koko perheen terveyden ja kaiken perheille annettavan tuen toisiinsa siinä vaiheessa, kun perhe sitä parhaiten, eniten tarvitsee. Ja sen takia minusta jäsenvaltioiden pitäisi tarkastella tätä asiaa ja meidän myös täällä valiokunnassa ja koko parlamentissa koska minun mielestäni hieman keskustelussa on puuttunut keskittymistä siihen, miten tärkeätä varhaisvuoret ovat kognitiiviselle kehitykselle ja terveyden kehitykselle. I think we should take on board all of this. Eli kaikki tämä mielestäni pitäisi pitää mielessä ja pyrkiä nyt avaamaan tämä varhaiskasvatuskeskustelu ja, halua, ja miettiä, että mitä me haluamme sen todella sisältävän. Ja meidän pitäisi pyrkiä vaihtamaan parhaita käytänteitä, koska on jäsenvaltioita, jotka pystyvät tarjoamaan paljon toisille ja vastavuoroisesti vaihtamaan kokemuksia. Toivottavasti jossakin vaiheessa tulevaisuudessa ajatus siitä, että ajatusten ja parhaiden käytänteiden vaihto ja varhaiskasvatuksen korostaminen olisi jonkinlaista sellaista, että sen puitteissa myöskin varhaiskasvattajat pystyvät myöskin tulemaan liikkuviksi ja liikkumaan maasta toiseen ja vaihtamaan ajatuksia, oppimaan toisiltaan paljon johdonmukaisemmassa kehyksessä kuin tähän mennessä. Tällä tavalla kasvattajat voivat ymmärtää paremmin, mitä Euroopan laajuisesti on meneillään ja tarjoamaan parempia palveluita. Ja tämä tarvittaisiin sisällyttää sellaisen ohjelman, joka tarvii paljon enemmän resursseja kuin tällä hetkellä on mahdollista siihen käyttää. Se ei ole vielä ajankohtaista nyt, mutta minun mielestäni tämä pitäisi olla agendalla ja meidän pitäisi tähän asiaan edelleen perehtyä ja tehdä kaikkemme, jotta voisimme tarjota kaikille EUn lapsille parhaat mahdolliset varhaisvuodet. Kiitokset Roa Hannibal. Hmm. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja. Tuossa kun kuuntelin edustaja Hannibolia, niin tuli oikein opiskeluajat mieleen. Kognitiivinen kehitys ja affektiivinen kehitys ja sensomotorinen kehitys ja megakognitiot vielä jäävät käsittelemättä. Ja nämä eri teoriat, mitä Pike ja kumppanit esittivät 0-3 tai 0-5 vuoteen – sinä aikana lapsen kehityksen kannalta tehdään kaikki merkittävää ja tärkeää. Ja sen jälkeen sitten on ehkä turha enää opettaakaan, ne vaan toistaa sitä samaa skeemaa. Mutta <clears throat> menemättä eri teorioihin uskon kuitenkin itse niin, että parempi on kasvattaa lapsi rakkaudella ja rajoilla. Se on paljon halvempi kuin korjata aikainen mies, joka on jäänyt lapsuudessa näitä vaille. Jos taloudellisestikin katsotaan. Mutta arvoisa puheenjohtaja, kun me puhutaan varhaisten vuosien oppimisesta, niin minusta tässä on niin sen peruskysymys tämmöinen ihmiskäsitys. Ja tämä on ehkä vähän outoa liberaalin suusta, mutta, <clears throat> mutta mä olen sitä mieltä, että Eurooppa on hukassa sen vuoksi, kun se on hukannut ihmiskäsityksen. Se on hukannut ihmisyyden ytimen mikä mun mielestä hyvin pitkälle nousee tällaista kristillisestä ihmiskäsityksestä, jossa ihmisen elämälle annetaan erityinen merkitys ja arvo. Tämmöinen ainutkertaisuus. Ja liian usein tämmöisenä käytännön esimerkkinä tulee sellainen fiilis, sellainen tunne, kun lukee näitä EUnkin raportteja, että hiukan karrikoiden, että kun lapsi syntyy johonkin perheeseen, niin EU-mainen ajattelu, minkä me olemme jotenkin ehkä vähän jo läpitunkemia, on se, että me ensimmäisenä ajattelemme, onpa hienoa, että saamme uuden bruttokansantuotteen kasvattajan. Tai onpa hienoa, että saamme uuden Lissabonin strategian täydentäjän. Tai nyt syntyi uusi EU 2020-ohjelman toteuttaja. Kun me sanoisimme, että on hienoa, että syntyi ainutkertainen lapsi, thanks the Lord. Eli nähtäisi hänen ainutkertaisuusmerkitys ja se, että tämäkin lapsi sai syntyä elämään ihmisarvosta arvokasta elämää. Eli lähtökohtaisesti lapset eivät synny vain bruttokansantuotteen kasvattajaksi, vaan ne syntyvät elämään ainutkertaista elämää. Ja sen vuoksi Minun mielestä lapsen pitää saada olla myös lapsi. Ja me emme pysty sitä resoluutiolla määrittämään, mutta jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus lapsuuteen. Ja en tiedä, moni on sitä mieltä, että minun lapset saivat kovan kohtelun, kun olin viisi ensimmäistä vuotta koti-isänä. Vaimolla oli jo silloin lehtoraatti ja minä otin niin sanotun vihtoraatin vastaan, eli jäin, jäin ja koti-isäksi viideksi vuodeksi, mutta se on ollut minun elämäni parasta aikaa, mutta olosuhteet tietenkin ovat hiukan erilaisia. Kaikilla ei ole mahdollista jäädä kotia, mutta jos ajatellaan sitä järjestelmää, mihin itse uskon, ja kun katsotaan vaikkapa PISA-tuloksia, niin Suomessahan lapset menevät kouluun vasta seitsemänvuotiaana. Ne alkavat opettelemaan lukemaan vasta seitsemänvuotiaana. Ja silti me pärjätään tuloksissa. Tämä on ehkä nyt vähän liian Suomen kehumista. Meidän järjestelmässä on paljon heikkoja puolia tänä päivänä myöskin, mutta, mutta lähtökohtaisesti se, että sillä lapsella olisi mahdollisuus olla lapsena lapsi, leikkiä, hänellä olisi rakkautta ja rajoja. Mä luulen, että se, on se, se oli se ideaali tila, tilanne ja, ja sen vuoksi niin kuin jollakin tavalla meidän pitäisi niin kuin omassa ajattelussamme mennä niin kuin juurillemme ja, ja tämmöisen ihmisen, ihmiselämän kauneuteen ja ainutkertaisuuteen ja, ja miettiä sitä, että miten me voitaisiin luoda sellaisia olosuhteita, että vanhemmat voisivat olla vastuullisemmin vanhempia ja luoda sitä kautta mahdollisuuksia lapsille niin kuin tasapainoisen elämän rakentamiseen. Arvoisa puheenjohtaja, tämä on melkein niin kuin lempiaiheita, niin tästä syntyisi kohta saarna, joten mä varmaan lopetan tähän kohtaan, mutta, mutta, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin niin kuin annetaan lasten olla lapsia, luodaan olosuhteita ja mahdollisuuksia, annetaan heille rakkautta ja rajoja. Ja, ja tuota, sitä kautta, sitä kautta niin kuin tuota, ei liian sellaista niin kuin, niin kuin, äh, ohjattua, ohjattua niin kuin, niin kuin, niin kuin, todellisuutta. Okei, Ehkä en piirrä tällä kertaa mitään. No, nyt, nyt lopetan tähän. Ja, vielen dank. You have forgotten... Kiitoksia. Unohdit laulaa. McLarkin, you can continue. You sing a song. Ai. <laughs> McLarkin, sinä voit laulaa. How I follow this uh, steep philosophical thing. En tiedä, miten näin syvää filosofista ajattelua pystyn seuraamaan tänä aamuna. Olisi varmaan halunnut kasvaa Suomessa, varmastikin on hyvin tärkeä ja nautin sitä, kun Mary sanoi, että miten tärkeä tämä asia on. Täytyy painottaa jäsenvaltioille varhaiset vuosien oppimisen tärkeyttä ja saada lapset oikealle polulle. On monia aloitteita tällä alueella, tietysti kautta EUn, ja painotus parhaiden käytäntöjen vaihtoon on avainasia tässä vaiheessa, mutta mielestäni kyse on myös rakkaudesta tietysti, mutta myös kurista. Ja UKssa meillä on paljon rikkoutuneita perheitä, paljon yksinhuoltajia, ja heillä täytyy olla roolimalleja elämässään, ja varhaisvuodet vaikuttavat siis suuresti elämään, miten he oppivat, miten he käyttäytyvät nuorina ihmisinä sitten, kun kasvavat. Joten on hyvin tärkeä tämä asia, ja todellakin odotan yhteistyötä tässä. Thank you, Mrs. McClacken. Kiitoksia. Ja sitten herra Barnes. E, dziękuję bardzo za... Kiitoksia tästä alustuksesta ja erinomaisesta filosofisesta lähestymistavasta kollega Takkulan Hannun, Hannun puolella. Minullakin on kaksi tytärtä esikoulujäässä ja olen käsitellyt äh, e, käytännöllisestikin kannalta tätä asiaa. Tietysti Hannu on oikeassa, että tunteet, rakkaus, sitä ei mikään korvaa. Se on tärkein perusta. Ja tietysti lapset ikään kuin imevät kaikki vaikutteet. Jos rakkautta kotona ei ole, niin myöhemmin sitten äh, korjella niitä ongelmia, jotka liittyvät tunneelämään ja siihen liittyvät se hyvin vaikeaa. Mutta tämä varhaiskasvatus ja kuten kollega sanoi, niin ei kaikissa perheissä ole tällaista tilannetta ja siinä varhaiskasvatuksella varhaista vuosien oppimisella esikoululla on hyvin tärkeä asia, eli siinä täytyisi tasoittaa näitä asioita, saada aikaan hyvä, hyvä arvojärjestelmä koulutukseen. Millä tavalla keskittyä esimerkiksi näihin syrjäytyneisiin lapsiin, ei pelkästään rikkoutuneiden perheiden lapsiin, vaan myös tällaisten, tällaisten maaseutualueiden lasten mukaan saaminen, joissa ehkä ei ole hyvätasoisia esikouluja. Annan esimerkin, että pitäisi asettaa suuri paino Euroopan sosiaalirahastolle ja rakennerahastolle, jolla voitaisiin tukea koulutusjärjestelmiä ja esikoulujärjestelmiä. Esimerkiksi Maani on esimerkki jossa on pantu paljon varoja esikoulujen rakentamiseen maaseutualueille eli jo pienille paikkakunnille. Euroopan sosiaalirahasto on rahoittanut juuri opettajien kustannusten, kustan, kustannukset ja koulukyydit esimerkiksi. Eli tällaisia käytännön tärkeitä elementtejä. Lapset, joilla aiemmin ei ollut mahdollisuutta esikouluun, varhaiskasvatukseen, heille sitten taattiin kaikki normaalit koulutusmahdollisuudet. Lokopedin palvelut, ja sitten hy- pääsivät nauttimaan hyvästä kielikoulutuksesta ja leikin kautta oppimisesta, joka on tietysti äh, pienten lasten paras tapa opettaa pieniä lapsia. Hygieni parantui pienten lasten keskuudessa maaseutualueella, joka usein on ongelma monissa Euroopan maissa. Joten mielestäni nämä näkökohdat, että jäsenvaltioille rahoitetaan rakennerahastoista ja sosiaalirahastoista tällaisia menoja. Siihen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Ja niin sitten toinen näkökohta. Se on näkökohta perhe. Hyvin usein esikoulutus, varhaiskoulutus on mahdollisuus löytää tai mahdollisuus siihen, että äiti voi mennä työmarkkinoille. Ja tähän liittyy se kysymys syrjäytyneistä perheistä, jotka eivät voi taata hyvätosasteisi koulutusta, niin heillä on ongelmia myös siitä, että pääsevätkö työmarkkinoille sitten vanhemmat. Eli tämä juuri yhteiskunnallisen mielessä täytyisi tämä mahdollisuus varmistaa, koska se, että naiset syrjäytyvät työmarkkinoilta, koska ei ole esikoulutusmahdollisuutta, niin se on suuri ongelma kaikissa Euroopan unionin maissa. Kiitoksia. Frau Verheyen, ich glaube, wir haben... Olemme kuulleet paljonkin työmarkkinoista ja siitä, miten äidit on revitty perheestä ja rouva Hannibal puhui todella varhaiskasvatuksen äh, merkityksestä. Takkula puhui tästä moraalisesta ja filosofisesta puolesta, mitä lasten kasvatukseen tulee, mutta meillä on tässä kaksi todellisuutta. Yhtäältä perheet, jotka kasvattavat lapsiaan hyvin, tarjoavat heille mahdollisuuksia, käyttää erilaisia tekniikoita ja niin edelleen. Niin kuin Takkula sanoi, hän vietti viisi vuotta lastensa kanssa, luki heille varmasti satuja ja tarjosi heille todella hienon elämän perustan. Mutta kaikilla, kaikilla Vanhemmilla ei ole näitä mahdollisuuksia. Heidän lapsensa ehkä istuvat TVn edessä ja tuijottavat teletappeja. Joten meidän täytyy ehkä katsoa, mitä mahdollisuuksia annamme lapsille. Ja tässä minä en nyt ehkä niinkään ajattele sitä, että saanko hankittua äidin ajois tai varhain sieltä työmarkkinoille, vaan kyse on siitä, että mitä tehdään näiden lasten puolesta ja hmm, hoidetaanko tämä eurooppalaisissa puitteissa vai kuuluuko tämä ehkä pikemminkin jäsenvaltioille. Jokaisen jäsenvaltion oikeastaan tulisi ymmärtää, että sen oman etujen, edun mukaista on todella huolehtia myös lasten varhaisista vuosista, ettei tule tällaisia menetettyjä sukupolvia, erityisesti kun yhä useammat naiset ihan taloudellistakin syistä, mutta myös siksi, että heitä ihan tarvitaan työmarkkinoilla, niin menevät töihin, jotta voidaan kattaa työn tekijöiden tarve. Ja tässä tarvitaan ehkä myös vaihtoehtoisia ehdotuksia. Ei joko tai, vaan täytyy katsoa, että yhtäältä perheet saavat mahdollisuuden eh, niin, että, niin että vanhemmat osaavat kasvattaa lapsiaan. Monet eivät enää tänä päivänä tiedä, miten ihmeessä niitä lapsia pitää kasvattaa, kun ovat olleet siellä päiväkodissa ihan pienestä pienestä pitäen. Joten minun mielestäni tässä tarvittaisiin todella monia lähestymistä tapoja ja myöskin paljon apua ja kyllä, kyllä parhaita käytäntöjä, mutta minä epäilen, että meidän tulisi luoda eurooppalaiset puitteet varhaisten vuosien oppimiselle. Meillä on erilaisia tarpeita ja se täytyy muistaa, mutta päätös siitä, että kasvataanko lapseni itse vai laitanko hänet varhaisten vuosien oppimislaitokseen, päiväkotiin tai muualle, niin se on tietenkin vanhemman päätös ja valtion tulee huolehtia siitä, että laadullista hoitoa sitten on tar- tarjolla myöskin. Mutta minä näen ongelmallisena sen, että luodaan tällaiset eurooppalaiset puitteet, koska tilanne eri maissa on hyvin, hyvin erilainen. Kiitos. Niin, en minäkään usko, että Rauha Hannibal tässä nyt haluaisi tätä. Hän sanoi itsekin, että ei haluaisi mitään ohjelmaa. Hän haluaisi tiedottaa tästä ongelmasta niin, että ihmiset ymmärtäisivät tämän. Ja rakas Hannu, kaikilla ei ole mahdollisuutta olla viittä vuotta kotona lastensa kanssa, kun tietenkin on vaimo tai mies, joka perhe voi elättää, niin hienoa. Ja varmasti noiden viiden vuoden aikana annoit lapsillesi paljon enemmän, ehkäpä enemmän kuin olisivat saaneet päiväkodista. Luit heille, lauloit heille, varmasti annoit heille ihanan maailman, ihanan elämän. Ja hienoa, että monissa perheissä näin edelleen on, mutta tämä ei ole kaikissa perheissä mahdollista. Monissa perheissä tilanne on huono, vanhemmat eivät pärjää ja siksi täytyisi katsoa, että miten näiden parhaiden käytäntöjenkin kautta päästäisiin tilanteeseen, että esimerkiksi ministerit käyvät keskustelua ja, ja tätä heille tarjotaan. Näin olemme tehneet muillakin koulutuksen aloilla. Emme me ole vastuussa myöskään koulupudokkaista tai emme ole vastuussa ähm, opintoon viikoista, monista muistakaan asioista, mutta me olemme luoneet puitteita myös näiden avainkompetenssien suhteen. Ja miksi emme sanoisi myös sanasemme varhaisten vuosien oppimisesta? Olin aikoinani äiti ja nyt olen edelleen äiti ja nyt olen myös isoäiti. Ja minä tiedän, mitä kaikkea tähän lapsuuteen ja nuoruuteen liittyy. Kyllä lapset haluaisivat usein paljon enemmänkin kuin mitä heille tarjotaan. Ja siksi mielestäni tämä mietintö on erittäin hyödyllinen ja olen täysin varma siitä, että me mitään direktiiviä ala kirjoittaa, mutta kyllä meidän pitäisi käydä keskustelua. Ja siksi halusimme tämän aloitemietinnön. No niin, sitten äh, täällä olisi komission edustaja Adam, olkaa hyvä. Hän on mukava, hän on mukava mies. Das wird nicht Thank you very much, Chair. Um... No se nähdään, kiitoksia puheenjohtaja. Pidämme oikein hyvänä tätä aloitetta. Se on hyvin, se oli juuri hyvään aikaankin. Koska jos katsotaan pientä printtiä nuoret liikkeellä selonteossa, niin siellä julistetaan, että komissio tekee selonteon juuri tästä aiheesta ja ensi vuoden aikana näin tehdään. Kuten Rova Hannibal sanoi, niin idea tässä selonteossa on avata keskustelua, yrittää helpottaa sitä prosessia, jossa opitaan, jossa jäsenvaltiot oppivat toisiltaan. Koska kuten useat teistä olette ottaneet esille, tämä on ala, joka on jäsenvaltion toimivaltuus, subsidiarisuus pätee. Se on ala, jossa on maailman parhaita käytäntöjä käytössä EU-ssa, mutta ei tietysti kaikkialla siellä. Joten tässä on paljon oppimispotentiaalia. Ja kuten useat puhujat ovat sanoneet, että tämä on ala, jossa elämänmallit tulevat koko elämäksi. Hinta on kova siis ja tiedämme, että oikeanlainen väliintulo 0 ja 6 ikävuoden välillä voi olla tehokkain tapa niin, että voidaan murtaa köyhyyden kesä, kehä ja vähentää koulupudokkaita, kun Tarvo Hanipol sanoi. Jos tässä vaiheessa investoidaan, se voi johtaa suurin säästöihin ja hyvin paljon parempaan elämänlaatuun myöhemmin, mutta vain jos väliintunnot ja toimet tässä varhaisessa vaiheessa ovat korkealaatuisia. Ja korkealaatu tarkoittaa myös asianmukaisia. Se ei tarkoita sitä, että mennään tällaiseen tavalliseen kouluun heti eh, syntymästä lähtien, vaan se tarkoittaa leikin tärkeyttä, se tarkoittaa yhteistyön tärkeyttä vanhempien kanssa, että tämä nähdään yhteisyrityksenä instituutioiden ja äh, val- perheen välillä ja ei niin, etteivätkö vanhemmat saisi valita. Tämän on todettu, mallin on todettu toimivan. Tähän asti, kuten Hanni Paul sanoi, EU on keskittynyt tähän työmarkkina-asiana. On yritetty vapauttaa naiset menemään töihin. 2006 vuoden jälkeen neuvosto on aloittanut painottaa yhä enemmän myös laatua ja mitä tarkoittaa, että on todellakin positiivinen ja tehokas lapsuuden järjestelmä. Ja jäsenvaltiot vuonna 2009 sopivat useista prioriteeteista ja koordinaatiosta tässä varhaiskasvatuksessa. Se on yksi prioriteetista, jos he haluavat tehdä yhteistyötä koulutuksen alueella. Ja komissio pyrkii aloittamaan tällaisen prosessin ensi vuonna. Ja parlamentin panos olisi todella tärkeä tässä. Ja ensin katsoisimme avointa koordinaatiomenetelmää. Se olisi ehkä paras tapa keskinäiseen oppimiseen, mutta myöskin elinjään oppimisen ohjelma. Komenius jo kattaa esikoululaitokset. Se tarjoaa liikkuvuutta, liikkuvuusmahdollisuuksia henkilökunnalle tällaisissa koulutuslaitoksissa. Sitten on arjan liikkuvuus, ohjelma päätöksentekijöille, mutta se ei käytetä tarpeeksi. Ja tätä voitaisiin vahventaa myös uuden sukupolven ohjelmissa. Ja sitten lopuksi mainitsisin, että Unkari puheenjohtajamaana ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla on ottanut tämän yhdeksi etusijalla olevaksi alueeksi, joten helmikuussa järjestetään konferenssia neuvoston päätelmät eh, toukokuussa, joten on hyvä aika että tälle raportille, että se, tai anteeksi mietinnölle, että se tehdään juuri nyt. Just Kiitos. Minulla on tässä mielessäni Comenius Regio. Sekin voisi olla tarjota aika hyvät puitteet, jossa esimerkiksi näiden koulujen opettajat tekisivät rajan ylittävää yhteistyötä, tapaisivat ja vaihtaisivat parhaita käytäntöjä. Tämä ehkä voisi olla yksi mahdollisuus. Hannu, haluaisitko laulaa? Bitte. Kiitos. Teen mielellään sen, kun olemme kahden. Mutta nyt ihan lyhyesti haluaisin sanoa tästä sen verran, että ei tämä pointti karkaa. ei tämä mitä ajoin tässä takaa karkaa. Eli kysymys on siitä, että haluaisin niin kuin, halusin korostaa, ehkä oli huono, että otin oman esimerkin siihen. Oli siihen aikaan muusikko ja, ja elin juuri sillä laulamalla, minkä mainitsit, Ja minä pystyin olemaan päivät kotona, mutta että perheet pystyisivät tekemään yksilöllisiä ratkaisuja. Eli tämmöinen työ- ja perheelämän yhteensovittaminen otettaisiin paremmin huomioon niin Euroopan tasolla. Nyt niin kuin yritin esimerkillä sanoa, että liika on tämmöinen markkinaohjaavuus, mikä määrittää ja ajaa kaikki samaan muottiin. Ja, ja tämä on niinku tavallaan se, mitä, mitä niinku, ha, halusin niinku korostaa, että olisi mahdollisuus ihmisillä tehdä valintoja, eikä niin, että, että tämmöinen hektinen työelämä pakottaa, pakottaa koko ajan niin juoksemaan oravan perässä. Tämä on, tää on niinku se pointti. Eli, eli sitä pitäisi korostaa, että elämässä on muutakin kuin vain Lissabonin strategian täydentäminen tai eurooppalaisen bruttokansantuotteen kasvattaminen. Ich fand Frau Hannibal überhaupt nicht hektisch. Ei tässä minun mielestäni Rova Hannibal ollenkaan ollut hektinen. Mutta Mary, lyhyt vastaus vielä, ole hyvä. Yeah, I mean, I completely agree with Mr. Takula. Olen täysin samaa mieltä herra Takkulan kanssa. Ei tässä ole mitään ajatusta siitä, että on olisi pakollista. Varhaiskasvatus ja koulutus alkaa yhä edelleen missä tahansa jäsenessä nyt alkaa kussakin jäsenvaltiossa. Tämä esikoulusäännös on niille, jotka sitä haluavat. Ja jos se, se on asianmukainen, se on korkealaatuinen ja se vaikuttaa niitä asioita, joista keskustelussa on puhuttu. Ei minulla ole mitään aikomusta tehdä sitä pakollista. Hän olet aivan oikeassa. Lapset ovat lapsia. Heillä on ihan ainutlaatuiset elämänsä. Ja mitä tähän, missä Täh, niin tässä pyritään varmistaa se, että kaikilla lapsilla on parhaat mahdollisuudet, joita heillä voi olla. Ja siitä tässä on kyse. Ja mielestäni on oikein hyvä, että tätä tehdään samaan aikaan, kun komissio alkaa esittää omia ehdotuksiaan ja Unkari puheenjohtajamaana antaa sille prioriteetin. Meillä on tässä hyvä mahdollisuus itsellämme saada pallo liikkeelle ja hyvään suuntaan. Um, we will have either No, joko 25. tammikuuta tai 3. maaliskuuta meillä on sitten tämä, lausun, tämä mietintöluonnos. Katsotaan, kuinka pitkällä komissio sitten on. Riippuu siis paitsi meistä myös heistä. Kiitoksia. Ja nyt sitten radiotaajuuspolitiikka. Tämä on ensimmäinen keskustelu tästä erittäin tärkeästä kysymyksestä. Uskokaa minua, tällä on merkittävä kulttuurinen tausta ja merkitys. No niin, Rova Kamereivert, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, parhaat kollegat. No niin, tässä olemme nyt kahden päivän ajan keskustelleet koulutuksesta, kulttuurista ja nuorisosta. Ja nyt ensisilmäilyksellä ehkä tämä kuulostaa erittäin tekniseltä tämä minun asiani, mutta niin kuin Doris Pak juuri sanoi, tämä on kyllä äärimmäisen tärkeä asia myös kulttuurisesti. Ja siksikin mielestäni meidän tulee kulttuurivaliokuntana radiotaajuuspolitiikkaan antaa oma lausuntomme koska tässä erityisesti vielä kulttuurikysymystä nostetaan esiin. Ja toivon, että teollisuusvaliokunta, joka on vastuuvaliokunta, vakuuttuu siitä, että myös meidän kantamme otetaan huomioon ja että taajuusohjelmaa, komission taajuusohjelmaa hiukan muutetaan. Se on mielestäni aivan välttämätöntä. Toissa viikolla kävimme komission jäsenen kanssa jo aika pitkän keskustelun ja koko joukko tärkeitä kysymyksiä nousi tuossa keskustelussa esiin kysymyksiä, jotka, joihin haluaisin saada aikaan muutoksen. Ensinnäkin mielestäni täytyy selkeästi viitata siihen, että tämä radiotaajuus kysymyksen on äh, pohjauduttava tele- televiestintäpakettiin, eikä saa käydä niin, että se, mitä saimme aikaan televiestintäpaketin suhteen, jotenkin vesittyisi tai että tässä ei oltaisi yhtä kunnianhimoisia. Ja televiestintäpaketissahan tuolloin aikoinaan sovittiin, että taajuuksien hallinnointi on äh, myös kulttuurisesti tärkeää. Ja kun nyt katsotaan tätä taajuusohjelmaa, niin katsotaan, että kyllä nämä taloudelliset edut aina otetaan huomioon ja niitä korostetaan toistuvasti. Ja tässä yhteydessä eh, kyllä tarttaan televiestintäpakettiin, mutta kulttuuriset ja sosiaaliset eh, kysymykset eh, jäävät oikeastaan täysin huomiotta. Ja se, että Äh, televiestintäpaketissa sovittiin siitä, että myös sosiaaliset ja kulttuuriset kysymykset taloudellisten kysymysten lisäksi otetaan huomioon, niin vain tätä kautta mielestäni voidaan varmistaa se, että äh, yhteiskunnallinen hyöty on mahdollisimman suuri. Eli taajuusohjelman tulisi luonnollisesti ottaa huomioon äh, digitaaliset kehitysmahdollisuudet. Minä pelkään kyllä kovasti vaikutti, kun nyt katson komission ehdotusta, että näin ei käy. Saksassahan on annettu jo uusia taajuuksia jälleen huutokauppaan, mutta komissio puhuu nyt hyvin selvästi siitä, että se haluaisi todella miettiä, että tulisiko tämän, näiden taajuusulottuvuuksien kirjoa vielä lisätä ja että mitä tulee ihan tavalliseen radio, tavallisiin äh, radiotaajuuksiin, että sieltä siirryttäisiin pois. Ja minun mielestäni kulttuuriselta kannalta ää, äh, tämä olisi ongelmallista, koska näin äh, tiedon välityksen kirjo saattaisi kärsyä. Myös poliittisesti olemme kovasti painottaneet sitä, että esimerkiksi digitaalista kaapelitvtä tulee kehittää, niin julkisoikeudellista kuin yksityistäkin. Ei voi olla niin, että näin lyhyessä ajassa, kun tätä digita- digitaalista TVtä ei ole vielä kaapeliverkkoa saatu laajennettua kaikkialle, että tämä nyt jo kaadettaisiin koko homma ja lähdettäisiin eteenpäin. Minun mielestäni politiikan tulisi olla luotettavaa. Myös esimerkiksi radiopalvelujen tarjoajille, että ensin sanomme heille, että tarjotkaapas tätä digitevtä nyt kaapeliverkossa, ja sitten kolme vuotta myöhemmin sanomme, että tarvitsemme taajuudet muille, joten ette te saakaan enää niitä käyttöön. Minun mielestäni tämä on ongelmallista ja näin emme voi toimia ja siksi kun puhutaan sovellusalasta ja tavoitteista, tulisi ottaa tämä myös artikloihin eikä yksin omaan johdantosan kappaleisiin, siis tämä viittaus telekompakettiin. Tämä tulee mielestäni oikeudellisen varmuuden vuoksi vahvistaa ihan näissä, jo, näissä artikloissa. Kyse on yhteiskunnallisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta kysymyksestä ja kaikki nämä eri ulottuvuudet tulee ottaa huomioon. Mitä sitten tulee langat laittomaan äh, laajakaistaverkkoon, niin kyllä varmasti tämä on hyvin tervetullut äh, kysymys, eikä tässäkään ole eroa siinä mielessä, että mobiililaajakaistat äh, ovat hyvin tärkeä pilari Euroopan tulevaisuuden kasvulle, kyllä varmasti, mutta tämä toiminta tulisi hoitaa järkevästi ja lukuisat taloudelliset ja muut kysymykset tähän liittyen tulisi katsoa, koska ei vielä ole edes varmaa, että onko käytettävä tekniikka parasta mahdollista, kun esimerkiksi TV-lähetyksiä lähetetään näihin mobiilivastaanottimiin ja mahdollisesti, kun audiovisuaalista sisältöä välitetään, niin muut lähetystavat olisivat parempia. Joten minun mielestäni täs, tätä asiaa ei ole edes tutkittu loppuun asti. Ja tämä 800 megahertsin taajuus kysymys ei ole vielä mitenkään hoidettu loppuun. Siis meillä ei ole tieteellistä tietoa tarpeeksi. Huutokauppa on jo Saksassa toteutettu, mutta mutta johtaako tämä parempaan laajakaistaa verkkoon esimerkiksi maaseudulla? Ei, sitä ole vielä todistettu ollenkaan. Me emme tiedä, että toimiiko tämä niin kuin kaikki ovat toivoneet ja kuvitelleet. No niin, taajuudet. Minähän olen aina sanonut, että tämä... ää, äh, ää, äh, siis taajuuksia, taajuuksista puhuttaessa usein ajatellaan ikään kuin näitä olisi saatavilla niin paljon kuin vain ikinä tarvitaan, mutta taajuudet ovat katoava luonnonvara nekin, siis eivät ne ole loppumaton vara. Ja tietyt talous, taloudelliset yritykset mielestäni ovat ikään kuin näin toimineet, mutta joskus voi käydä niin, että äh, tilanne ei ole yhtä toimiva. Joka tapauksessa nämä UMTS-kysymykset täytyy ottaa huomioon ja on tiettyjä virheitä, joita olemme tehneet menneisyydessä ja niitä ei saisi nyt mielestäni toistaa. Eli on huolehdittava myös siitä, että kun me näitä tajuuksia jaamme, niin käytetäänkö niitä myös tehokkaasti vai käykö ehkä niin, että niitä voitaisiin äh, käyttää muiden taholta paremmin kuin mikä käyttö tällä hetkellä on. Lisäksi tulisi huolehtia siitä, että interferenssihäiriöt, joita tiedämme on olemassa, että näitä minimoitaisiin ja kyllä täytyisi sitoutua myös tiettyihin korvaustoimiin siinä tapauksessa, että taajuusten käyttö aiheuttaa häiriöitä muissa taajuuksissa. No olemme puhuneet langattomista mikrofoneista. Tämä koskee esimerkiksi kaikkia paikallisteattereita, samoin radiokanavia, koska nekin käyttävät langattomia mikrofoneja ja me on tehty jo koko joukko aivan lukuisia tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, että häiriötä syntyy ja täytyy myös varmistaa se, että korvaukset sitten hoidetaan siinä tapauksessa, että esimerkiksi teatterit tarvitsevat uusia teknisiä hankintoja, etteivät ne sitten jää ikään kuin sateeseen seisomaan. Saksassa tilanne on sellainen ja mukava, että saksalaiset ovat tämän tehneet ja tämän 800 MHz taajuuden käyttöönoton, mutta tästä, ja tästä voi pal- varmasti paljon oppia, mutta tällaiset mobiilit mikrofonit esimerkiksi, joista on puhuttu, niin äh, korvauksia luvattiin, mutta kukaan ei puhu tästä enää yhtään mitään. kukaan ei tiedä, että kuka maksaa tämän ää, äh, ähm, teknisen ää, äh, korvauksen, kun joudutaan näihin siirtymään. Ja todella siis taajuussuunnittelu, joka tulee ylhäältä päin, mielestäni emme varmaankaan halua. Me olemme lyöneet lukkoon hyvät säännöt tele viestintäpaketissa ja johdantosan kappaleessa viisi todetaan, että taajuuksien hallinta edelleen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Ja tämä sana edelleen tässä ehkä nyt tarkoittaa sitä, että komissio haluaisi ottaa ottaa jäsenvaltioilta taajuuksien hallinnan ja siirtää tämän mahdollisesti komission vastuulle. Televiestintäpaketin puitedirektiivi sanoo jotain aivan toista, koska siellä todetaan, että jäsenvaltiot voivat tehokkaammalla tavalla huolehtia taajuuksien hallinnoinnista ja mielestäni aivan oikein näin, koska paikalliset ja kansalliset erot, joita meillä tällä alalla erityisesti on, ovat niin suuret, että ainoastaan kansallisvaltiot järkevällä tavalla voivat taajuuksia hallinnoida ja katsoa, että mitä taajuuksia missäkin on järkevä käyttää ja miten. Ja näin ollen mielestäni ei olisi mitään järkeä siinä, että komissio lähtisi huolehtimaan tästä yksin 27 jäsenvaltion alueella ja sanoa, että mitä tajuutta saa missäkin käyttää mihinkin. Mielestäni televiestintäpaketin kantaa tässä ei tule lähteä muuttamaan. Ja luonnollisesti hyvä on, jos komissio kannustaa jäsenvaltioita entistä parempaan yhteistyöhön esimerkiksi raja-alueilla ja näin, mutta tämä on hyvä. jäsenvaltiota tulee rohkaista, mutta komission tulisi tässä pikemminkin olla niille kumppani ja tuki kuin että se lähtee kyseenalaistamaan niiden toimivaltaa. Sitten vielä komission oma toimivalta liittyen kansa, kansainvälisiin neuvotteluihin. Näiltäkin osin olen kyllä erittäin, erittäin skeptinen, koska mitä tulee kansalliseen taajuus Äh, hallintoon, niin mielestäni ei olisi järkevää antaa komissiolle äh, kaikkiin maailmanlaajuisiin taajuusneuvotteluihin eh, yksinäistä toimivaltaa, koska jäsenvaltiot kuitenkin taajuuksia hallinnoivat, niin minun mielestäni komissio ei voi järkevällä tavalla päättää siitä, miten 27 jäsenvaltion taajuuksista voidaan kansainvälisellä areenalla neuvotella. Minun mielestäni tämä on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että 27 jäsenvaltiota ovat antaneet selkeän mandaatin näihin neuvotteluihin myös eh, siihen, mikä mikä neuvotteluissa selkeästi on tavoitteena. Korostan vielä, että tärkeintä tässä nyt on seuraava. Ja olen sitä mieltä, että meidän tulee olla hyvin selväsanoisia ja tähän myöskin lausunnossani pyrin, on se, että tämä kulttuurinen aspekti, juuri tiedotusvälineiden monimuotoisuus, mielipiteen vapaus, että kaikki tämä todella toteutuu, erityisesti radiota ajatellen, koska se on hyvin olennainen mielipiteiden ja medioiden monimuotoisuuden takaaja kaikkialla Euroopassa. Tämä on varmistettava Euroopassa ja taajuuksia tarvitaan tätä varten. Ja ainut, kyseessä on ainut ö, tapa ö, levittää tai se tällä hetkellä, ja siksi mielestäni sen puolesta tulisi myös taistella. Kiitoksia Rova Kamereille. Tämä oli hyvin kattava, mutta näin joskus täytyykin olla, koska kyseessä on ongelma, tai pikemminkin, että tähän liittyy sellaisia vaaroja, joista meidän on puhuttava hyvin selvästi. Eikä se ole totta, mitä tässä todetaan, että tasapaino kulttuurisi, kulttuurisien taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden välillä toteutuisi. Kulttuurisia tekijöitä ei ole otettu huomioon, ne on työnnetty syrjään ja siksi katson, että meidän todella täytyy yrittää huolehtia siitä, että mietintöön, vastuuvaliokunnan mietintöön tämä asia tulee selvästi esiin. Kyllä meitä kaikkia koskettaa se, että voidaanko edelleen järjestää konsertteja kaupungeissa tai että teatterit voivat toimia ilman, että niiden äänentoistoa häiritään. No niin, me olemme tästä jo puhuneet ja kun valiokuntien puheenjohtajat yhdessä tapasivat komission edustajia, niin Rova Gross ja kaikki muut totesivat, että on huolehdittava nyt siitä, että komission jäsen toimii niin, että jäsenvaltioiden ja kansalaisten etu tässä toteutuu. Olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia hyvästä alustuksesta. Hän otti nämä kiistakapulot ja kriittiset kohdat erinomaisesti esille. On erityisen tärkeää, että juuri kun puhutaan kulttuurista ja sosiaaliaspekteista, niin täytyy ottaa vahvemmin huomioon, eikä pelkästään talousintressejä nähdä koska myös kulttuuristen ja sosiaalisten aspektien kanssa niihin liittyvät nämä todelliset että eihän se hyödytä, jos toisaalta rakennetaan uusia markkinoita, uusia talousmahdollisuuksia hyödynnetään, mutta sitten kun niitä rakennetaan, sanon ihan selkeästi, että viisi muuta osa-aluetta menee ihan piloille. Tähän kiinnitetään liian vähän huomiota, että kun tehdään välitulo, niin kuin komissio ehdottaa tällaisella tavalla, niin monia näkökohtia otetaan huomioon, jotka esimerkiksi kulttuuriteollisuus, kulttuuriala ja myöskin siihen liittyvät talousasiat täytyy tuohon. Verka Maiva vähän mainitsi tämän, että miten nämä korvaukset järjestetään, miten niitä voidaan numerollistaa Saksassa oli huutokauppa, järjestetään rahasto, mutta kukaan ei voi oikeastaan lukuina sitä, että miten suuri se rahaston pitää olla. Kaikki nämä kysymykset eivät ole etukäteen selvitetty. Esimerkiksi nämä argumentit, joita aina esitetään, että tarvitaan näitä taajuuksia, jotta voidaan antaa parempia mahdollisuuksia myös maaseutualueille. Mitä mahdollisuuksia maaseutualueille sitten annetaan? Voidaan antaa yrityksille mahdollisuuden sitten data, datan lataamiseen, että saa tietoa ladata, mutta arkkitehtitoimisto LTA-tekniikan suhteen tai insinööritoimisto, joka on siellä maassa todella, jolla lähdetään se äh, suunnitelma, koska lataaminen ei teknisesti onnistuu nykyisissä olosuhteissa. Kun puhutaan kokonaisratkauksista ja taajuuspolitiikasta, niin taajuuksia ei pelkästään pidä siinä käsitellä, vaan myös sen seurauksia muihin, monille muille aloille. Näitä olisi pitänyt ajatella etukäteen, mitä vaikutuksia tällä kaikilla sitten oikeasti on. Ja saavutaanko sen, mitä tällä halutaan saavutetaanko se todella vai tehdäänkö vain uusia liiketoimintamahdollisuuksia tällä alalla, jotka ovat sitten suorassa kilpailussa muiden alojen kanssa. Mielestäni on tärkeää, että avataan uusia mahdollisuuksia myös televiestintäsektorilla. Ja me haluamme näitä kaikkia uusia laitteita tietysti mekin ja haluamme käyttää niitä mahdollisimman vahvasti käyttää. Kyllä Svärsilössä minä itse asun maaseutualueella. Haluamme päästä myös laajakaistaan, että pystymme osallistumaan moderneihin informaatiomahdollisuuksiin, mutta tämä täytyy tehdä mittasuhteet huomioon ottaen. Ja Kamelehan näistä puhui hyvin selvästi. Mielestäni on tärkeää, että muiden valiokuntien tällä alalla teemme intensiivistä yhteistyötä myöskin tekniseltä puolelta, koska kulttuuriaspektit nyt valitettavasti ovat riippuvat näistä teknisistä asioista. Kiitoksia ja sitten Ruva Trypper. Kiitos. No, minäkin haluan kiittää kamerivettiä. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan kaukesta, kaikesta samoin siitä, mitä Doris Pak ja Hain äsken sanoivat. Katson tässä nyt komission suuntaan ja samoin, sanon saman kuin viimeksikin komission jäsenen läsnä ollessa. Olin mukana varjoesittelijänä televestintäpaketista neuvotellessa ja pidän hyvin tärkeänä sitä, mikä täälläkin jo todettiin, että ikään kuin tuo olisi menneen talven lumia ja nyt tehdään se, mitä oikeastaan aina haluttiin tehdä. Ei, näin ei todellakaan voi toimia ja niin kuin Kamerevert sanoi, se pohja, joka tuolloin luotiin äh, kovalla työllä, on edelleen voimassa ja sille pohjalle rakennetaan tätä uutta. Ja tämä kysymys on niin äärimmäisen tärkeä, ja se, mitä Kruus joskus äh, sanoo tästä taajuuksien äh, lisää äh, uutokaupoista ja siitä, että digitaalista kaapeliverkkoa ei enää pidetä tärkeänä, niin jos digitaaliset sisämarkkinat todella haluaa luoda, niin helposti voi käydä niin, että lapsi heitetään ulos pesuveden mukana, niin kuin Rova Hain tuossa aivan oikein sanoi, täytyy katsoa, että mihinkä mitä tapahtuu, kun toimitaan jollain tietyllä tavalla. Ja sitten kun puhutaan kaikesta sääntelystä, mitä vuosi kausien ajan on ollut, ja täällä puhutaan sitten kulttuurisesta monimuotoisuudesta, niin kulttuurisen monimuotoisuuden todella tulisi toteutua. Me tiedämme, että monet nykyiset palvelun tarjoajat ovat, tai että meillä ei ole sellaisia sääntöjä ja sellaista, sellaista tilannetta, kuin ehkä toivoisimme, että niin, niin paljon vaan, paljon vaan sinne mobiilipuolelle taajuuksia käyttöön. Ei, koska asiat eivät vielä ole suinkaan selvillä. Barnien ja Cruisin välillä käydään neuvotteluja, mutta sehän tapahtuu sitten tämän taajuuspolitiikan rinnalla, koska muuten voi olla, että luomme tuloksia, joista sitten väitetään, että niitä ei halutakaan. Aina ei ole ihan varmaa se, että kuka komissiossa mitäkin haluaa, mutta joka tapauksessa se, mitä tässä kirjallisessa kommentissa on todettu, että tämä kolmikanta halutaan sellaisena säilyttää talous ala, sosiaaliala ja kulttuuriala, niin se on meille äärimmäisen tärkeää ja toivon, että jatkossakin kuullaan tätä kulttuurivaliokunnan hyvin selkeää viestiä, josta se kyllä pitää kiinni. Kiitos, tämä oli ensimmäinen keskustelu. Kiitos vielä, tämä oli hyvin konkreettinen ja kompakti esitys. Ja Ruokaa sitten 24.–25. tammikuuta saadaan luonnos. Kollega Högmark omasta ryhmästäni niin tulee sitten huhtikuussa hyväksymään oman mietintönsä ja siihen mennessä meidän täytyy esittää omat vaatimuksemme. Ja Rufein ja minä pyrimme sitten herra Höckmarkin vaikuttamaan. hän hän on aika paljon tuonne talouspuolelle kallellaan ja vielä ruotsalainen, mutta me ehkä yritämme hänen tosiaan vaikuttaa ja teemme parhaamme, ja yritetään huolehtia siitä, että tammikuussa sitten me saamme tämän oman lausuntomme ja se erityisesti keskittyy kulttuurikysymykseen. Kiitos. Ai komissio, komissio, unohdin, tärkeä komissio. Herra Udonal, olkaa hyvä vaikuttaa nimeltä. Onko tämä irlantilainen? Olkaa hyvä joka tapauksessa. Mm, suokaa anteeksi. Madam. Kyllä vain Irlantia tulee. Eli kiitoksia paljon hyvä puheenjohtaja. Oli mielenkiintoista kuunnella tätä ja mielenkiintoista viedä tätä keskustelua sitten eteenpäin. Ja komissio tässä pari viikkoa sitten käynnistikin keskustelun tästä aiheesta jo pari viikkoa sitten. On hieman pettynyt pettymys kuitenkin kuulla joitakin niitä pelkoja, jotka täällä kulttuurivalikunnissa on ilmaistu aikaisemmin. Näyttää siltä, että emme ole vastanneet näihin huolenaiheisiin asianmukaisesti, erityisesti mitä tulee siihen korostukseen, mikä komission ehdotuksessa, ohjelmaehdotuksessa nyt on. Tärkeintä mielestäni siinä ohjelmassa ei ole suinkaan taloudellinen, vaan tehokkuusaspekti. Ja tässä komissio todellakin haluaa lisätä taajuus tai kaistan, taajuushallinnan tehokkuutta, mutta olemassa olevassa puitteistossa, ja tiedän, tiedän kyllä, että Rova Kammerevert viittaa johdantosan kohtaan viisi, kuitenkin ykköskohdassa tehdään selväksi, että tämä ehdotus ei koskettele sitä tarkasti laadittua oikeudellista tasapainoa, joka lainsäädäntöpuitteistoon on sisällytetty. Ja jäsenvaltiot päättävät edelleenkin omien taajuusalueidensa käytöstä. Ja komissio on hyvin tarkka tässä asiassa. Eli me emme yritä suinkaan tätä oikeudellista tasapainoa romuttaa niin, että todellakin esimerkiksi digitaalitelevision kehittämisessä sekä kansallisella että alueellisella tasolla voidaan taata, että 800, mega, 800 MHz taajuutta käytetään pääosin siihen tarkoitukseen, mutta, suuri, mutta loput sitten jää television kehittämisen käyttöön. Komissio ei aio käyttää ollenkaan siitä sen enempää. Ja myöskin paljon siitä, mitä tänään on keskusteltu, on komission ehdotuksessa. Esimerkiksi me tulemme käyttämään ihan tavallista televisiota myös, mutta ennen kaikkea tulemme tarkastelemaan sitä, niitä palveluita, mitä mobiilioperaattorit tarjoavat ja niitä taajuusalueita, mitä ne aikovat käyttää, mutta emme tule ehdottamaan mitään uutta taajuusalueiden käytön suhteen, ellei ole ihan selvää, että mobiileille tarjotut kaista-alueet jää, äh, käytetään nimenomaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Ja sitten toinenkin asia, jonka Rava Cruz otti tuossa vahvasti esille, on se, että me tuemme todellakin maanpäällistä televisiolähetystoimintaa jäsenvaltioiden tasolla – mutta me emme halua jättää kehittämättä myöskään mobiilia alustaa. Eli kun kysytään nyt sitten, että minkälaisia standardeja käytetään mobiilitelevisioon, mutta on aivan selvää, että nopea, nopea laajakaista on se alusta, jolla tullaan kehittämään internetin kulttuurista ulottuvuutta ja sillä yritetään kehittää myöskin sitten kulttuuriohjelmointia ja TV-toimintaa. Ja tällä tavalla TV-yhtiöt pystyvät siir- kehittymään toiminnassaan eteenpäin. Ja sitten lopulta voi olla, että radio- ja TV-yhtiöt tulevaisuudessa, kun teknologia kehittyy, niin ne haluavat päästä käsiksi myöskin näihin mobiileihin alustoihin niin, että ne pystyisivät saavuttamaan yleisönsä eri tavoilla. Ja tämän suhteen komissio on pyrkinyt sitten varmistamaan tulevaisuuden näkymät tasapainoisella tavalla. No mitä tulee sitten... Um, we have... Mitä tulee mikrofoneihin, niin tietenkin kuuntelimme huolella puheenvuoroja täällä valiokunnassa olemme jo tietysti keskustelleet niiden kanssa, joihin asia eniten vaikuttaa. On tärkeää huomata, että kun siirrytään digitaalitelevisioon, mikä on hyvä asia television kehityksen kannalta, niin ne, jotka käyttävät langattomia mikrofoneja jo, niin voivat äh, siirtyä käyttämään tehokkaampia televisiokanavia. Meillä on käynnissä työtä ja työs, tällaisia työryhmiä ää, äh, sidosryhmien kanssa. Olemme myöskin puhuneet valmistajien kanssa. Tämän 800 MHz äh, taajuusalue on aivan ideaali taajuusalue juuri tällaisille mm, mikrofoneille – digitaali-TVlle on käytettävissä jonkinlainen slotti myös, mutta samanaikaisesti meidän täytyy tarjota ei pelkästään jäsenvaltioille mahdollisuuksia tarkastella, miten parhaiten kompensoida, mutta myöskin etsiä heille sopivia tapojaan toimia. Ja aivan oikein te tietenkin haluatte täällä tukea jäsenvaltioiden kulttuurisia näkökohtia. Ja tietenkin jäsenvaltioiden pitäisi voisi voida päättää, miten ne käyttävät hyväkseen sitten taajuusalueesta koituvia hyötyjä hyväkseen niin, että voitaisiin kompensoida niitä tahoja, jotka kärsivät tästä teknologian muutoksesta ja samalla helpotettaisiin heidän siirtymistään uuteen teknologiaan. Joten odotan innolla, että voimme jatkaa komission taholta tätä hedelmällistä dialogia teidän kanssanne. Kiitoksia. Ja no einen kurzen Satz, das was... Pari sanaa vain siihen, mitä juuri sanoitte. Tämähän kaikki kuulemme kovin mielellämme, mutta ongelma on se, että tekstistä tätä ei kerta kaikkiaan löydy. Ja siksi ystävällisesti nyt ehkä komission edustaja pyytäisinkin teiltä, että yritetäänpä nyt tehdä lakitekstistä yhdessä niin kertakaikkisen selkeä, että tällaisia väärinkäsityksiä ei synny. Niitä nyt on syntynyt tässä ja muuallakin. Ja ehkäpä loppujen lopuksi sitten saamme aikaan sellaisen taajuusohjelman, josta myös kulttuurivaliokunta voi todeta, että kulttuuriulottuvuus on riittävällä, tyydyttävällä tavalla merkityksensä mukaisesti otettu huomioon. Tätä teiltä pyytäisin. Älkää sanoko, että olette oikeassa. Ei, emmekä mekään halua, että tapahtuu niin kuin pelkäätte. Ei, vaan kirjoittakaa tekstistä sellainen, että se on niin yksiselitteinen, että mitään väärinkäsityksiä ei enää voi syntyä. Kiitos. Meillä on oikeus olla tarkkaavaisia. Meidän täytyy huolehtia ihmisistä, joita tämä sitten kuitenkin viime kädessä koskee. Minä huolehdin teatteristani, ja radiostani. Ja siksi Rova Kamerevet on aivan oikeassa siinä, että me haluamme selkeitä viestejä. Nämä viestit eivät ole selkeitä, muutenhan me emme olisi huolissamme. Emme me luonteeltamme nyt niin kovin huole, huolestuneita ole, mutta huolta meille syntyy tällaisista epäselvistä teksteistä. Kyllä täytyy liitteitäkin joskus katsoa ja on monia tapauksia, että tapahtuu niin, enkä minä ollenkaan väitä, että te haluaisitte meitä jotenkin pettää, mutta usein kuitenkin äh, tapahtuu niin, että päätämme jotain, mikä ei viime kädessä vastaa sitä, mikä oli ää, äh, tarkoitus. Joten äh, me tulemme tässä piakkoin sitten esittämään tarkistuksiamme ja toivon, että tuette niitä. No niin, siirrytään eteenpäin esityslistalla kohta 13. Koordinaattorien kokous pidettiin eilisiltana päätöksethän teille toimitettiin äh, sähköpostitse, luitte päätökset, kuka ei vastusta mitään. Sitten kohta 14, muut asiat, onko jollakin jotain sydämellään, ei. Joten kohta 15, seuraavan kokouksen aika 24.25. tammikuuta. Seuraava kokous. Kiitän tässä jo tulkkeja. Tulkit kiittävät myös ja toivotan kaikille oikein mukavaa joulun aikaa ja hyvää uutta vuotta. Ja kyllähän me tapaamme sitten muissa merkissä. Kiitos ja näkemiin.